Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Kello on 11 eli 9, joten ehdottaisin, että aloitamme jälleen tärkeän kokouksen. Aloitamme esityslisto luonnoksesta. Jos siihen ei ole huomiota, se on hyväksy. Meillä on tänään tulkkaus 18 kielellä. E Ihmiskoordinaattoreiden päätösluonnos 20. lokakuuta 2016 kokouksesta löytyy sieltä teidän kansioistanne ja jos siihen ei ole mitään huomioita, sitä pidetään hyväksyttynä. Tämä kokous lähetetään suora toistona ja kaikki asiakirjat ovat sähköisesti satavilla. Menemme suoraan kuulemiseen. Toivotan tervetulleeksi herrat Suurek ja Etinellin. Kuulemme teitä tänään Samanaikaisesti tervetuloa herra Surek, teidät on kutsuttu tänne äh, en, äh, y, yrityspääosaston entisenä pääjohtajana. Te toimitte pääjohtajana erittäin tärkeässä vaiheessa. Ja herra Carlo Pettinelli, hän on Grow-pääosaston pääjohtaja. Ja kiitän teitä siitä, että otitte vastaan kutsun Annan ensin teille johdantopuheenvuoroja varten ajan ja sitten siirrymme kysymyksiin. Olkaa hyvä, herra Surk. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit... Kiitoksia, että sain mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Teen sen mielelläni, mutta heti aluksi pitää sanoa, että monet näistä kysymyksistä ovat jo kymmenen vuoden ikäisiä, enkä nyt palauta kaikkia yksityiskohtia mieleenne, ja toiseksi, en ole mikään insinööri, enkä pysty kertomaan kaikista teknisistä hienouksista yksityiskohtaisesti. Mutta ihan lyhyesti ennen kysymyksiä haluaisin kertoa vähän taustoista tämän lainsäädännön osalta ja mitä olemme tehneet erityisesti tänä kautena. Tähän liittyy erityisesti neljä kysymystä. Ensinnäkin meillä on nyt tietoa siitä, kuinka vahingollisia pakokaasut ovat ympäristölle. Ja siksi me tiedämme yhä paremmin, että autojen päästöjä pitää rajoittaa sillä tavalla, jotta voidaan vähentää haittoja ympäristölle. Se on johtanut siihen, että aikaisemmat säännöt olivat riittämättömiä ja toisaalta kun on katsottu sidovia säädöksiä, jotka aikaisemmin ovat vapaaehtoisia sopimuksia, eli kun katsotaan hiilidioksidipäästöjä, niin olimme tilanteessa, jossa auton valmistajat Euroopassa, Japanissa ja Koreassa sitoutuivat itse tiettyihin tavoitteisiin ja päättivät vähentää automalliensa hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy ja siksi komissio päätti, että laaditaan sitovia säädöksiä. Siitä on sitten tullut eurooppalaista oikeutta. Ja tämä oli suhteellisen kattavaa ja kiivasta keskustelua. Ja sitten kolmas elementti oli se, että totesimme, kuinka vaarallisia nämä päästöt ovat, kun otetaan huomioon nämä hiukkaset, erityisesti dieselimoottoreista. Ja aikaisempi lainsäädäntö pyrki rajoittamaan näitä päästöjä näiden hiukkasten massan perusteella, eli grammaa per kuutiometri tai milligrammaa per kuutiometri. Mutta nyt kun teknologia on kehittynyt, niin nämä hiukkaset ovat niin pieniä, että niitä ei pysty enää punnitsemaan. Ja siksi koko prosessi piti uudistaa ja nämä hiukaset piti laskea. Ja siinäkin piti sitten muuttaa lainsäädäntöä grammasta osa per miljoona. Ja viranomaisten piti sitten muuttaa toimintatapansa. Ei ole mitenkään helppoa toteuttaa tätä muutosta. Ja sitten neljäs asia, jota käsiteltiin, liittyy siihen, että oltiin yhä tyytymättömämpiä testien luotettavuuteen, mitä tulee automallien hyväksymismenettelyyn. Ne olivat niin puutteellisia, että tosimaailman teollisuus ja testeistä saadut raja-arvot olivat yhä kauempana toisistaan. Ja siksi teimme aloitteen kehittää parempia testausmenetelmiä ja ottaa ne mukaan lainsäädäntöön. Näin sitten tehtiin ajan mittaan, vaikkakin meillä oli sitten se ongelma, että tällaisten testien kehittäminen ja niiden sertifiointi oli erittäin hankala ja pitkäaikainen prosessi. Ja tässä nyt oli yleisesti tätä taustaa näille säännöille, joka liittyy näihin typpipäästöihin. Niistä ei aikanaan puhuttu kovin paljon, koska tämä oli jo tunnettu aihe, mutta meidän piti tiukentaa näitä sääntöjä. Ja nyt on sitten tullut lisävaatimuksia ympäristön osalta. Mutta tässä nyt yritin antaa yleiskuvan tästä yhteydestä, jossa näitä säädöksiä on laadittu. Kiitos. Ähm, kiitoksia teille herra Zürich ja seuraavaksi herra Petineli. Mutta unohdin sanoa, että herra Petinelin täytyy lähteä täältä viimeistään kello 10.15 henkilökohtaisista syistä, joten hänen täytyy todella tuohon mennessä ehtiä vastaamaan kysymyksiin. Herra Petinelli, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja varapuheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä olen täällä entisenä kestävä kehitys Euroopan 2020 asioista vastaanena johtajana ja vastasin muun muassa autopolitiikasta ja asetuksista kolmen vuoden ja neljän kuukauden ajan helmikuusta 2012 toukokuuhun 2015. Tuona aikana komissio käsitteli lukuisia lainsäädäntöaloitteita, jotka liittyivät moottoriajoneuvoihin, kuten esimerkiksi eh, melupäästöasetukset, maataloustraktorisäädökset, eh, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen määrikset ja myöskin eh, hälytysnappiasetus. Auto, autosta vastaava yksikkö oli myöskin vastaassa asetustyöstä YKssa, teknisistä vuoropuhelusta Kiinan kanssa ja lukuisista kaupaneuvotteluista muun muassa Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Intian, Vietnamin ja muiden maiden kanssa. hallinta sekä saastuttavien aineiden että <clears throat> kasvihuonekaasujen päästön hallinta oli keskeisiä prioriteetteja autopolitiikassa. Toimikauteni alussa minä sain tietää, että päästömittaukset testisyklin aikana, tyyppihyväksyn aikana eivät heijastelleet päästöjä päivittäisessä ajoneuvojen käytössä, koska käytetty NEDC-testisykli eh, oli vanhentunut ja teollisuus pyrki hyödyntämään NECD-menettelyssä olleita toleransseja. Kun minut nimitettiin, komissio jo työskenteli YK Euroopan talouskomission tasolla Genevessä luodakseen uuden testisyklin, jonka nimi on VLTP, tarkoituksena oli käsitellä nimenomaan näitä kysymyksiä. Mitä tulee sellaisiin saastuviin aineisiin, kuten typen oksidit, vuonna 2011 komissio perusti ryhmän, joka käsitteli kevyiden hyötyajoneuvojen todellisessa ajolosuhteessa syntyviä päästöjä. Ja tarkoituksena oli varmistella ajolosuhteessa tehtävä koe nimeltään RDE, joka täydentäisi laboratoriotestisykliä. Nämä kysymykset ja korkea työryhmä käsitteli autoteollisuuden eh, kilpailukykyä eh, Euroopan unionissa, nimittäin KARS 2001 käsitteleitä kysymyksiä, ja tämä otettiin KARS 2020 toimintasuunnitelmaan, joka komissio hyväksyi marraskuussa 2012, jota sitten myöskin Euroopan parlamentti tuki. RDE-testimenettely oli teknisesti hyvin mutkikas kehitettävä. Prosessi myös edellytti yksimielisyyden saamista sidosryhmien puitteissa ja keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Heti kun uusi menettely oli valmis tekstistä katsottuna, komissio teki esityksen lainsäädäntöluonnokseksi, joka lopulta hyväksyttiin toukokuussa 2015 asiasta vastaavassa säädöskomiteassa TCMVssä. Ja minä olin tuossa vaiheessa toimikauteni päässä vastuussa autosektorista. Kiitoksia teille, herra Petinelli. Seuraavaksi parlamentin jäsenet e, ensin esittelijä herra Salpa. Toinen esittelijä herra Gerbrani tulee hieman myöhässä, joten hän saa puheenvuoron myöhemmin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä puhun Espanjaa. Herra Zurek, haluaisin tässä nyt viitata kirjalliseen vastaukseen kysymykseen 12. Toivoisin selvennystä erään seikkaan. Yhdysvaltojen, Yhdysvalloissa tapahtunut skandaali näiden estolaittoiden käytöstä vuodelta 1998-1999 ja, ja kevyiden ajoneuvojen tilanne Euroopan unionissa pysyi muuttumattomana, koska raskaiden ajoneuvojen lainsäädäntö ei ollut niin edistyksellistä. Ja tässä oli vielä lisämääräyksiä estolaitteiden käytöstä. Haluaisin tietää, että onko tämä nyt totta ja haluaisin myös kuulla, johtuiko jostain muusta syystä se, että Euroopan lainsäädäntö kevyiden ajoneuvojen osalta ei millään tavalla muuttunut. Yes, absolutely. I, I don't interfere. You just... Te voitte vastata suoraan, en anna teille erikseen puheenvuoroja. Tämä on tällainen ping-pong-sessio, vasta- kysymys, vastaus, kysymys, vastaus. Esittelijät, koordinaattorit, eh, heillä on viisi minuuttia tätä kysymys-vastaus-sessiota varten. En keskeytä teitä ja sen jälkeen toinen kysy- kyselykierros on kolmen minuutin mittainen per henkilö, joten lyhyitä vastauksia. Ensinnäkään Tuolloin ei tunnettu tuollaista teknologiaa ja toiseksikin nämä on täysin kielletty sillä poikkeuksella, että jos asiasta sel- selkeästi puhutaan lainsäädännössä. Muissa tilanteissa tällaiset laitteet ovat yksinkertaisesti kierretty ja ne on kielletty, eikä tätä tarvinnut, tämän vuoksi tarvinnut lainsäädäntöä muuttaa, koska ne nyt oli vain kielletty. Kiitoksia sitten herra Pettinelli. Näettekö te jotain heikkouksia tai puutteita todellisissa ajo-olosuhteissa tehty, tehdyissä testeissä? Oletteko te tai en edeltäjänne näitä asioita käsitelleet, kun ajatellaan yhteistä tutkimuskeskusta? No, I think that there have not been... Ei, mitään erityisongelmia ei ole ollut, mutta kuten alustuksessani totesin, nämä olivat teknisesti hyvin monimutkaisia kysymyksiä, kun mitattiin näitä todellisia ajopäästöjä. Tietysti täytyy ottaa huomioon, milloin ajaa ja kuinka pitkään ajaa. Yksi asia on ajaa Flanderin tiellä, kun on 20 astetta lämpöä, ja toinen asia on sitten ajaa nollan asteen vuoristoolosuhteissa. Eli tämä oli monimutkaista, koska meidän piti kehittää tämä testi, joka sopii todellisiin oloihin, mutta meidän täytyy mahdollistaa myöskin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eri autonvalmistajille, eri mallien ja eri olosuhteiden osalta. Se oli hyvin monimutkaista ja siihen meni paljon aikaa teknisellä tasolla. Ja jos oikein muistan, tämä tekninen työ kestää noin kolme vuotta ja sitten tästä täytyy keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja saada niiden hyväksyntä. Me tarvitsemme enemmistön hyväksynnän ja tähän kaikkeen menee aikaa, kun keskustellaan ehdotuksen hiomisesta. Ja viime kädessä tämä ehdotus sitten hyväksyttiin toukokuussa 2015. Eli noin kolme vuotta menee kaikkiin näihin asioihin ja se liittyy näiden asioiden monimutkaisuuteen. Kiitokset herra Pettinelli. Haluaisin viitata vielä vastaukseen kysymy- kirjallisen kysymyksen numero kaksi. Voisitteko te kertoa, minkä vuoksi komission ehdotus päästö, NOx-päästörajojen käyttöön ö, otolle kylmä käynnistyksessä alhaisissa lämpötiloissa. Miksi tämä ehdotus on tällä hetkellä pysähdyksissä? Tähän ei pysty vastaamaan. can't. Ah. Hän sanoi siis, että ei voi vastata tähän. Una pregunta más para los dos. Vielä yksi kysymys molemmille, jos minulla on vielä puheaikaa. Oletteko te koskaan pohtineet mahdollisesti käyttää tätä määritelmää, joka on asetuksen 715 2007 estolaatteista, kun, jos niitä käytetään normaalikäytössä tai perustellusti, jos halutaan suojella moottoria vahinkoja, vahingoilta. Onko tämä määritelmä teidän mielestänne epämääräinen? Tämä kysymys oli molemmille teille osoitettu. Näin me denken nicht, dass das zu vage war. Ei, minusta se ei ollut liian epämääräinen. Okay, thank you. Pertinelli? Ah. Yes. I, I don't... Niin. Mielestäni se ei ole epämääräinen, koska normaalit olosuhteet ovat hyvin epämääräiset. Voi ajaa moottoritiellä lämpöä 30 astetta tai sitten vuorialueella, jossa on pakkasta. Eli tässä on monia muuttoja Meidän täytyy miettiä näitä periaatteita. Ja sitten täytyy ottaa yhteyttä kansallisiin viranomaisiin ja arvioida näitä käytännössä. Hyvät kollegat, tässä on kaksi tulkkauskoppia, joilla on hieman teknisiä ongelmia, joten pidetään puolen minuutin tauko ja tutkitaan missä, mistä vika löytyy. Okay, that were 16 seconds, so that's good. Mr. Duff. No, siihen mennyt kuin 16 sekuntia. Herra Tels, olkaa hyvä. Excuse me, Madam Chair, and thank you. Kiitoksia. Zurek ja Petineli, että olette paikalla tänään. Te sanoitte, te voitte ainoastaan kieltää nämä estolaitteet, mutta jos autovalmistajien ei tarvitse paljastaa millaista teknologiaa he käyttävät moottoreissa, oli kyse sitten lämpöikkunoista tai muista moottorin suojalaitteista, niin miten voidaan sanoa, ettei mitään muuta voida tehdä? Tietysti voitte pyytää tietoja autovalmistajilta. Näinhän tehtiin raskaiden ajoneuvojen osalta. Miksei sitten kevyiden osalta toimittu samalla tavalla? The possibility was there. Niin mahdollisuus oli olemassa. For the national authorities. Niin siis kansallisille viranomaisille. Siis en nyt ihan ymmärrä. miksi ei komissio tehnyt mitään? Koska me emme ole kansallinen viranomainen. Have, niin ymmärrän, mutta teillä on kuitenkin valtuuksia pyytää viranomaisilta tietoja näistä estolaitteista tai muista moottoriin liittyvistä kysymyksistä, jotka on tyyppi hyväksytty kansallisella tasolla. Eli miksi näin ei tehty? Ei ollut näyttöä tai mitään epäilyksiä Eli kysymyksen esittäminen, onko mitään, se olisi tuonut sitten ihan järjettömiä vastauksia. Mutta eikö järjestelmä ole vähän järjetön, koska jos haluaa tietoja, täytyy pyytää niitä jäsenvaltiolta, mutta niitä ei voi pyytää, jos ei ole näyttöä. Eli koko prosessi näyttää olevan aika järjetön. Niin näin minä sanoin. You were essentially saying that the legisl- siis sanoitte, että lainsäädäntö ei ollut kunnossa koska tämähän on hiukan naurettava noidan kehä. Okay. Um, I mean, obviously you were involved in... Tehän olitte mukana prosessissa, jossa kehitettiin näitä asetuksia. Eikö missään kohtaa tullut mieleen, että jos me emme pysty toimimaan ilman näyttöä, ja koska todisteita ei saada ilman toimintaa niin ehkä jotenkin voitaisiin parantaa järjestelmää. No, I think that this is a pretty... Ei, tämä on aika normaalia. Petoksia ei voida kieltää, mutta jos on asioita, joista ei tiedetä, ja ne on nyt saatu selville, kun meillä on näyttöä Yhdysvalloista, eli näitä asioita on tapahtunut. Eli miten voi kysyä asioita, joista, joiden olemassaolosta ei edes tiedä. Ja kun niitä ei paljasteta, niitä ei paljasteta, ja miten voidaan vaatia, että paljastetaan tietoa, joiden olemassaolosta ei tiedetä. Eli järjestelmässä voi kysyä ja tehdä tutkimuksia asioita sitten, kun tietää, mitä tutkitaan. Mutta menettelyt ovat olemassa esimerkiksi 2692. Eli komissio voi pyytää tietoja tyyppihyväksyntä viranomaisilta, mutta miksi näin ei koskaan tehty? raskaiden ajoneuvojen skandaali Yhdysvalloissa on osoittanut, että näin tehtiin. Mutta miksi tätä ei sitten ei sovellettu kevyisiin ajoneuvoihin? En tiedä, onko näin tehty. Yeah, but why? Why Mutta miksei? There was, it seems evidently no... Koska ei ollut mitään syytä tehdä sitä. Evidently there is. Mutta ilmeisesti on syytä. Meillähän oli uusi skandaali nyt pari viikkoa sitten Audin osalta, hiilidioksidipäästöjen osalta, mutta tässä on periaate kyseessä. Jos kukaan ei pyydä jäsenvaltioista tietoja, niin silloin jäsenvaltiot eivät toimita mitään tietoja, koska komissiosta ei tule mitään tietoja. Ja meillähän on jo tapauksia raskaiden ajoneuvojen osalta, eli on aika merkillistä, että mitään sääntöjä ei ollut kevyiden ajoneuvojen osalta, jotta voitaisiin estää näitä skandaaleita, joita on tapahtunut viime vuosina. Might perhaps, but I'm not sure. Ehkä, mutta en ole varma. Olen toiminut yhdellä toisella alalla. Ja kun se kysyi liittyy veroihin. Ja tietysti kaikki, jotka tekevät veropäätöksiä, eivät kerro kaikkea, mitä he tekevät, ja sama koskee myöskin autoteollisuutta. Niin tietysti aina on ihmisiä, jotka yrittävät peitellä tekosiaan, ja jotka syyllistyvät monenlaisiin käytänteisiin, mutta jos on viranomaisia, jotka vastaavat valvonnasta, niin silloin teidän velvollisuutenne komissiossa on saada näitä tietoja. ask for. Ei voi vain pyytää niitä. Niin, mutta ette pyytäneet. En tiedä. Asking you <laughs> I have no memory on this. Sorry, this... En nyt muista. Ehkä oli tai ehkä ei. Ei pääjohtajan tehtävänä ole käydä katsomassa jokaista yksikköä ja katsoa, mitä siellä tehdään. That... En minä tiedä kaikkea, mitä siellä tapahtui. Mr. Zalba. Herra Zalba, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että herra Kaarins koordinaattoremme ei ole täällä. Nyt hän on tuossa valiokunnassa. Haluaisin vielä palata tähän epämääräisyyteen määritelmissä. Eli normaali käyttö, jos halutaan suojella esimerkiksi moottoria vahingoilta. Te sanoitte, että teidän mielestänne määritelmä ei ollut epämääräinen hyväksyitte tämän määritelmän. Joku ministeri, tai joku instituutio tai kansalaisjärjestö tai joku muu, toimitteko, sanoivatko he teille, että he olivat huolestuneita siitä, että tämä määritelmä oli heidän mielestään epämääräinen? Tämä on kysymys teille molemmille nyt. I don't remember to have en muista, että minulta olisi kysyn, kysytty tällaista. Tässähän oli kysymys siitä, että mikä tahansa laite joka mahdollistaisi sen, että moottorit voisivat ylittää vaaditut maksimi päästörajat. Tällaisia laitteita ei hyväksytty. Tässä oli eksplisiittiset poikkeukset tähän, esimerkiksi moottorin lämpenemisvaihe. Tällöin tällaista laitetta olisi voitu käyttää ja joskus oli poikkeuksia näille maksimipäästöille. Ja sellaiset testolaitteet, jotka myös auttoivat turvaamaan moottorin toimintaa. Tällaisia laitteita ne tunnettiin, ne oli testattu ja ne oli hyväksytty. Mutta ne asiat, joita nämä poikkeukset eivät kattoneet, kattaneet, siis nämähän olivat direktiivin ytimessä nämä lähteet oli kielletty. Ja se siitä. Ja tässä tilanteessa ei voida antaa kuvausta laitteista, joita ei tunneta. Ei voida estää ö, petosta antamalla määritelmä petoksesta konkreettisesti, vaan sanotaan vain, että jos ette noudata maksimi ö, päästörajoja keinolla millä hyvänsä, niin sitten rikotte velvoitteitanne. Ja tämän vuoksi meille tämä kysymys siitä, onko määritelmä selkeä vai ei, tässä oli kysymys siitä, että selkeästi kielletään kaikki laitteet, paitsi jos tilannetta ei ole katettu poikkeusmääräksi. Ja tämä oli meille erittäin selvä. Tilanne ei ollut millään tavalla epäselvä sen osalta, että laitteet eivät ole hyväksyttyjä, jos kysymys ei ole näistä poikkeustilanteista. Yes, um, as far as I remember, I... Muistini mukaan minulle kukaan ei ole koskaan sanonut, että tämä määritelmä olisi liian epämääräinen. Olen keskustellut useiden eri toimijoiden kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja yhteisesti ajateltiin niin, että testisykli oli ensinnäkin ajastaan jälkeen jäänyt koska se oli NEC 90- tai jopa 80-luvulla. Silloin tarpeet ja vaatimukset olivat erilaisia. Ja testisykli oli myös liian kapea. Se, kat- se mittasi vain erityisolosuhteissa päästöjä. Tästä olimme yhtä mieltä ja olimme tietoisia asiasta. Ja näin komissio päätti kahdella tasolla toimia. Ensinnäkin haluttiin kehittää uusi testisykli laboratoriooloihin, WLTP, ja se oli paljon tehokkaampi kuin vanha, ja toiseksikin, jotta voitaisiin tiettyihin saastuttajien tässä puuttua, esimerkiksi nokseihin, niin haluttiin ottaa vielä testisyklin päälle RDE, eli todellisissa ajo-olosuhteissa tapahtuva testaus. Tässä voitiin estää tiettyjen rajojen ylittäminen ja oma mandaatti, kolmen vuoden mandaattini aikana nämä asiat saavutettiin. Kiitoksia. Epäilettekö te, että ö, tässä toimittiin ö, sillä tavalla, että manipuloitiin päästöjä? Pystyttekö te koskaan kuvittelemaankaan, että jotain tällaista olisi tapahtunut tuolloin? I have never minä en ole koskaan epäillyt, en koskaan epäillyt petoksia, eikä minulle koskaan yksikään kansalaisjärjestö ilmoittanut petosepäilyksistä. Kaikki sanoivat vain, että testit eivät olleet tehokkaita, olosuhteet olivat liian rajoitetut, tässä oli liikaa joustavuutta, mutta kukaan ei ilmaissut epäilevänsä mitään petosta tässä. Edustaja Federle seuraavaksi. Kiitos siitä, että olitte täällä tänään meidän seuranamme. Minulla on nippukysymyksiä ja uusia nousee tässä mieleen. Herra Surek, sanoitte, että te ette voi estää jotakin sellaista, jonka olemassaolosta ette tiedä, esimerkiksi kun on kysymys petoksista. Se on totta mutta kun on sääntöä niin silloin on tietysti myöskin mahdollisuus harrastaa tarkistusta ja rangaistuksia. Siis jos me emme tiedä, että tällaista oli tapahtumassa, saamme tietää siitä vain tutkimusten pohjalta, jotka tehtiin Yhdysvalloissa. Miksi me sitten emme tienneet tästä aiemmin? Ja miksi meillä ei ollut toisenlaista, toisenlaisia testejä, jotka olisi voineet paljastaa sen, että oli tapahtumassa tällaista petosta? Tämä on sellaista, mihin varmaan pitäisi nyt keskittyä. Ja jos katsotaan kirjeenvaihtoa 22. syyskuuta 2008 DG Envin, pääosasto Envin pääjohtaja mainitsee kirjeessä teille, että testit, joita oli ehdotettu, osoittaisivat vain pienen määrän päästöistä, joita tulee autoista. Ja hän pohtii neljä erilaista vaihtoehtoista menettelyä ja vain myöhemmin näistä sitten keskusteltiin ja yksi niistä hyväksyttiin, josta oli selvää, että se ei paljastanut kaikkia päästöjä. Joten nouseekin kysymys esille, vaikka on lukuisia kirjeitä, voi mainita kaikki nämä kirjeet täällä, varmastikin tiedätte nämä kirjeet vuodesta 2008 ja jopa aiemmalta vaiheelta, siis että siinä, että on olemassa tiettyjä ristiriitaa siinä, mitä päästöjä autoista syntyy. On lukuisia kirjeitä, jotka osoittavat sitten myöskin todelliset päästöt ja että nämä tarkistukset, tarkistukset olivat riittävän hyviä. Miksi me päätimme valita heikomman järjestelmän? Se olisi minun ensimmäinen kysymykseni teille. Um, the point is... Kysymys on siitä, että tulimme tietoisiksi ja huolestuimme näistä eroista siitä, miten moottori toimii koetilanteessa ja sitten siinä mit, saastutuksessa, joka saatettiin mitata e, ilmassa. Ja tämä oli se syy siihen, miksi me ylipäätään katsoimme sitä, että meidän testimenetelmämme ei enää ollut ajan tasalla. Ja tämä oli syy siihen, miksi minä pyysin e, e, tä kehittämään yhteyttä sellaisen testimenetelmän, joka paremmin tutkisi, paljastaisi sen, mikä on auton suorituskyky ja mitä vääristymiä siinä saattaa olla. Meidän ajatuksemme ei ollut, että olisi ollut mitään laitteita, jotka sammuvat tai käynnistyvät. Me ajattelimme, että moottorit suunniteltiin niin, että, että relevantit alueet, jotka koskevat testiä, että, että nämä relevantit alueet täytetään. Me emme ajatelleet, että tuotettaisiin tietoisesti laitteita, jotka yksinkertaisesti käynnistävät sellaisen mekanismin käynti, joka merkitsee sitä, että auton moottorin suorituskyky on korrekti. Ja en tiedä, onko tässä kysymys siis todellakin siitä, että testi on täsmällinen. Herrat Sorek, mutta katsoin nyt sitä, mitä lehdissä on ollut, katsoin papereita ja myöskin sitä, mitä on voitu lukea tässä lukuhuoneessa, ajatellen sitä, mistä on keskusteltu työryhmistä, mistä on keskusteltu neuvostossa, näyttäisi siltä, että ei ole ollut rationaalisia syitä tehdä jokin valinta, vaan vanhisesti on lykätty järjestelmä. Ja näyttää siltä, että sekä neuvostossa että komissiossa ajatus tästä lainsäädännöstä – on ollut se, että pyritään huolehtimaan siitä, että läpäistään testiä eikä suinkaan vähennetä päästöjä, joita syntyy kaduilla. Jos ajattelee vaikka turvaistuinta lapselle autossa, niin minä odotan, että se toimii, jos tapahtuu kolari, ei pelkästään testiolosuhteissa – jos minä ostan laskuvarjon, niin haluan, että laskuvarjo vain läpäisee testin. Toivon ja haluan, että laskuvarjo toimii, jos tarvitsen sitä. Onko tämä nyt komission näkemys lainsäädännöstä, että lainsäädännön pitää vain olla eh, toimia niin, että vain testi läpäistään, mutta käytännössä sitten toiminta ole asianmukaista. Ei, tämä ei ole komission näkemys. Näkemys oli se, että me katsoimme, että nämä eh, pakokaasu raja-arvot, niitä täytyy soveltaa koko ajan, lukunutta sellaisissa tilanteissa, jotka lainsäädännössä on mainittu, jotka ovat poikkeuksellisia. Tässä oli kuitenkin sitten se, että meillä on muita mahdollisuuksia osoittaa tätä testissä kuin pelkästään soveltaa tätä testiä. Siksi me määritimme testin, joka, joka sitten kuitenkaan heijastuu todellisuutta kunnolla. Ja aloimme sitten kehitellä toista, mutta ajatus ei ollut se, että kun me olimme teini-ikäisiä, että katsoimme, että tupakointikielto päti vain silloin, kun opettaja ei katsonut. Ja tämä merkitsee sitä, että raja-arvojen kunnioittamisessa oli kysymys siitä, että sen pitäisi päteä koko auton käytötilanteessa, paitsi poikkeustilanteessa, jossa poikkeus pätee. Ja testi, siinä oli tietty ikkuna, jota viranomaiset saattoivat katsoa, jonka pohjalta he saattoivat päättää sen, vastaako auto määräyksiä vai ei. Joten ei voitu sanoa, että autossa täytyy, täytyy olla tietty maksimipäästö vain testin aikana. Okay, thank you very much. Mrs. Reida. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Reda. Mr. Zurek, I would like to... Kiitoksia. Zurek, jatkaisin tästä normaalin käytön tulkinnasta. Eli jos nyt oikein ymmärsin, auton valmistajien pitäisi kaikissa olosuhteissa päästä näihin rajatavoitteisiin. Ja millainen juridinen merkitys on tällä termillä normaali käy, tavanomainen käyttö lainsäädännössä? Koska se, mitä nyt sanoitte, on hiukan ristiriidassa sen kanssa, mitä sanoitte kirjallisissa vastauksissa, jossa sanoitte, että tämä tavanomainen käyttö on vaatimus ainoastaan testeissä, eli että se ei olisi sovellettavissa aina. Eli voitteko selittää tämän? As, as... Niin tavanomainen käyttö, kuten Pettinelli selitti, oli osa, jossa totesimme, että tietysti täytyy ottaa huomioon se, mitä testeissä on pidetty tavanomaisena käyttönä. Eli me emme määritelleet tätä lainsäädännössä. Meillä oli tätä terminologiaa käytössä ja totesimme, että kun autoa käytetään ei yli raskaan kuorman kuljettamiseen tai muihin, niin sitä pidetään tavanomaisena käyttönä, jotta emme joudu tilanteeseen, josta ei voida pitää auton standardikäyttönä. Näin minä ymmärsin. Eli komission kannalta, jos autopäästöt tiellä ovat korkeammat kuin tavanomaisessa käytössä, niin silloin rikotaan lakia ja jäsenvaltion pitäisi ennaltaehkäistä se. Okay. Kyllä. You are, uh, saying... Ja sitten sanoitte tästä velvollisuudesta paljastaistolaitteet, että tätä ei otettu mukaan, koska ei ollut mitään ennakkotapausta toisin kuin raskaiden ajoneuvojen osalta. Ja sitten tämä viimeinen kirjallinen kysymys. Siinä totesitte, että että estolaitteet oli jo kielletty, joten tätä ei katsottu tarpeelliseksi kevyiden ajoneuvojen osalta, mutta sitten raskaiden ajoneuvojen osalta, kun tämä tuli käyttöön 2001, niin vuodesta 1999 on ne kielletty nämä estolaitteet. Eli mikä on näiden kahden tilanteen välinen ero? Jos oikein muistan, niin selitys oli, että raskaiden ajoneuvojen osalta – mahdollisuus käyttää estolaitteita oli paljon suurempi ja monipuolisempi. Ja niiden kustannukset olisivat korkeammat kuin henkilöautojen osalta. Ja estolaitteet silloin lähinnä liittyvät auton ohjelmistoon ja niitä ei ollut kehitetty tai ainakaan niistä ei tiedetty Eli ei tiedetty, millä tavalla estolaitteet voisivat toimia. No, miten nämä korkeammat kustannukset ovat, liittyvät tähän kysymykseen? Eli estolaitteet onko kielletty tai ei? Eli koska se on ehkä liian kallista ja ajoneuvoille noudattaa lainsäädäntöä. Siis olisi liian kallista rikkoa lakia. Exactly in your opinion. Millä tavalla tyyppihyväksyntäviranomaisen pitäisi löytää estolaite, jos valmistajan ei tarvitse sitä paljastaa. Ja tyyppivalvontaviranomainen saa ainoastaan havaita ne, mutta ne aina on suunnitellut niitä, niitä ei havaita. And the unknown. Siis tässä on tämä tunnettu, tuntematon ja tuntematon, tuntematon. Ja kun on kyse näistä, niitä on vaikea laittaa lakiin. Mutta laki kieltää estolaitteet, mutta laissa ei anneta välineitä viranomaisille panna täytäntöön lakia, eli miten niiden sitten pitäisi tässä toimia. Eli tämä nyt taas palaa kysymykseen, miksi ei ole tätä velvollisuutta, joka on raskaiden aineiden osalta jo voimassa. Mitään kustannuksia ei liity siihen, että paljastaa estolaitteet. Voin vain sanoa, että aikanaan sitä ei pidetty tarpeellisena tai oleellisena, koska ei kuviteltu, että estolaitteita asennettaisiin henkilöautoihin. Uh, in email. Mutta sähköposteissa, joita lähetettiin yrityspääosastoon vuonna 2010, siellä oli mainittu näistä laajoista huijauksista, eli tästä tiedettiin jo varhaisessa vaiheessa, että ongelmia oli. Eli miten komissio reagoi siihen? That what it is. Niin yritin ottaa selville, mistä on kyse, koska oli epäilyksiä mutta meillä ei ollut mitään todisteita siitä, miten se toimisi. Ja vasta sitten myöhemmin saimme selville tämän asian laajuuden ja käynnistimme tutkimukset, mutta emme onnistuneet ja todisteet, joita saatiin kansallisten viranomaisilta, eivät tätä osoittaneet ja sitten amerikkalaisista testeistä sitten kävi selville, millaisia laitteita oli käytetty. Eli näistä asioista ei tiedetty aikanaan riittävästi. Ainakaan ne asiantuntijat eivät tästä tienneet riittävästi, joiden kanssa minulla oli kontakteja. Herra Kerbrandi. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä kysymyksellä herra Petinellille eritoten näihin, näistä muutoksista, joita lähtiin tässä kolme viikkoa sitten. Enterprise-pääosaston virkamies selkeästi vastaa yhteisen tutkimuskeskuksen sähköpostiin. Ja siinä mainittiin, että tässä löydettiin uusi ulottuvuus sykli toiminnalle silloin, kun autoa testattiin 22-40 äh, asteisen laboratorioolosuhteiden ulkopuolella. Päästöjen määrä nousi. Enterprise-pääosaston kollegani sanoi, että kiitos tässä on selkeä tapaus tällaisesta syklin ylittävästä tuloksesta. No, tämä on ehdottoman tärkeä tutkimuksissamme. On selkeää, että huhtikuussa 2012 ainakin jotkut Enterprise-pääosaston virkamiehet olivat täysin tietoisia siitä, mitä oli tapahtumassa. Ajoneuvoteollisuus tahallisesti teki otoista sellaisia, että ne pystyivät vastaamaan laboratoritestien vaativuksiin, mutta ei todellisiin ajonaikaisiin testeihin. Jos te olitte tietoinen tästä niin, ja olitteko tietoinen, jos ette, niin miksi? Kenellä tässä on vastuu? No en ollut tästä nimenomaista seikasta tietoinen, koska tässä hän lähetettiin teknisen, teknisistä asioista vastaavien henkilöiden välillä tuhansia sähköposteja. Mutta kuten alussa sanoin, olin tietysti tietoinen tästä kuilusta. Ö, todellisten ajoaikaisten päästöjen ja laboratoriomittauspäästöjen välillä, joten tämän, tähän asiaan tarttuaksemme meillä oli kaksi välinettä, ensinnäkin WLTP ja sitten otettiin RDE, todelliset ajonaikaiset päästöt testauksen. Me tartuimme todella tähän ongelmaan, koska todelliset koska 2015 päästiin todellisten ajonaikaisten päästöjen testaukseen ja me tämän jo tiesimme ja työstettiin jo tuolloin RDE-testausta. Tiedän, mutta tämä on, tässä on kysymys jostain muusta. Tämä on aivan uusi ulottuvuus. Ajoneuvoteollisuus tahallisesti huijasi testeissä. Te sanoitte, että ette ollut tietoinen tästä sähköposti liikenteestä. Minusta tämä nyt on kyllä aika hämmentävää, koska tämä tarkoittaa sitä, että teidän johtokaudellanne virkamiehenne eivät tiedottaneet teille äärimmäisen tärkeästä tiedosta, jota yhteiseltä tutkimuskeskukselta saatiin. No, Enterprise-pääosastolta on pyydetty vielä lisää sähköpostiviestikopioita. Saa nähdä, mihin tässä nyt päädytään, mutta minun mielestäni on kyllä todella outoa, että teille ei tästä tiedotettu. Sitten haluaisin siirtyä herra Zuurikin. Te olitte aikaisempina vuosina vastuussa näistä kysymyksistä. Erästä seikkaa minä en nyt oikein ymmärrä. Miksi meni niin kovin monta vuotta kehittää näitä todellista, todellisten ajon aikaisten päästöjen testauksia? 2010 marraskuussa työ ryhmässä jo sanottiin, että tässä menee kymmenen vuotta kehittää RDE-testausta. Tämä perustui teknisen asiantuntijuuteen. No, Minun kysymykseni on se, että mitä myöhemmin tapahtui. Olen erittäin yllättynyt siitä, että vaikka jo vuoden 2007 asetuksessa PEMSit mainitaan välineenä, jolla päästään todellisten ajon aikaisten päästöjen mittauksen. Tämä mainittiin jo siis tuolloin lainsäädännössä ja yhteinen tutkimuskeskus noin 2010, että PEMSit toimivat loistavasti tähän tarkoitukseen, mutta sitten komissio päätti vielä avata tämän menettelyn ja tarkastella muita teknisiä vaihtoehtoja. Kysymykseni kuuluukin, miksi toimitte näin? Why it takes so long, I cannot... Miksi tässä nyt meni niin pitkään? En osaa tähän vastata, koska vain ne, jotka kehittävät näitä testejä, voivat vastata siihen. Minä en tunne näitä teknisiä asioita. No, nyt on liian helppo tapa vastata tähän. Teknikot sanoivat, että tähän menee noin kaksi vuotta, joten viivästys oli puhtaasti poliittinen luonteeltaan, ei tekninen teillä oli tässä oma tehtävänne täytettävänä. Te päätitte, että ei edetä pelkästään pensien kannettavien päästömittauslaitteiden avulla, vaan halusitte tarkastella myös muita teknisiä vaihtoehtoja. Kyllä, minä edelleen korostan sitä, että minä en voi vastata siihen, minkä vuoksi menee tietty aika jonkun testin kehittämiseen. Ja toiseksikin Enterprise-pääosasto ei ole se, joka kehittää näitä te- testejä, mutta meidän täytyy varmistaa se, että nämä kehitetyt testit vastaavat vaatimuksiin. Toiseksikin tähän liittyy useita eri ö, vaatimuksia, joihin testille piti pystyä vastaamaan, ja tässä oli eri asiantuntijoita laajaltakin mukana. He hoitivat tätä asiaa. Ja minulle ei toimitettu tietoja tyydyttävistä tuloksista. Toinen seikka nyt oli se, että olemme olleet huolissamme ajoneuvojen todellisista ajonoikoisista päästöistä verrattuna laboratoriotestauksiin. Ja tämä johti siihen, että me halusimme kehittää tätä reaalitestiä. Ja näin toimittiin aikoinaan. Enkä voi vastata siihen, että, että tässä nyt olisi mitään erityistä poliittista painetta ollut. En ainakaan ollut tietoinen tällaisesta. Ja kun minä kysyin sitten, että ovatko nämä testit valmiita, niin minulle myös kerrottiin tuolloin, että tässä tehdään yhteistyötä UNECEn asiantuntijoiden kanssa. Ja kun nämä tulokset olisivat valmiita, niin ne otettaisiin mukaan ehdotukseen. Thank you we move to the second round. Kiitoksia sitten toinen kyselykierros. Edustaja Klum. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta ja kiitos puheenvuoroista tähän asti. Herra Surkit, haluaisin kysyä teknisestä lausunnoista ja asiantuntemuksesta resursseista, joita komissiossa on jo tähän autoihin liittyvään alueeseen. Alkupuheenvuorossaan sanoitte, että te ette ole insinööri tai tekninen asiantuntija, niin monet meistäkään, mutta samaan aikaan kuitenkin odottaisi, että teillä olisi käytössä resursseja, jotka olisivat asioista hyvin perillä. Ja te mainitsitte, että olet työskennellyt myöskin verotuksen alueella, ja jos olet verotuksen alueella ja katsonut verotusta ja petoksellisia toimia, niin varmastikin myötä, teillä olisi silloin käytössä asiantuntijoita, jotka myöskin havaitsevat näitä asioita niin varmastikin tällaista kapasiteettia on, koska vastauksia, tuosta olen kuluttu, näyttää siltä, että vielä kovin pitkään ennen kuin pääsetään todella perille siitä, mitä tapahtuu tyykihyväksynnässä ja kun katsotaan, miksi, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, he näyttävät saman aikaan nopeammin vastauksia kuin me tällä puolen Atlantia. Oletteko te tyytyväinen, onko täällä ollut asianmukaista ja asiantuntemusta käytössä? Mm, voitaisinko vastauksissa reaktiossa on olla joustavampia, kun asiat kehittyvät, sillä mehän tiedämme, että mikään ei pysy ennallaan silloin, kun tekniikasta on kysymys. Well, I think that... Minä sanoisin, että komissio on, sillä on hyvin paljon teknistä asiantuntemusta silloin, kun voimme luottaa kollegoihin yhteistä tutkimuskeskuksesta – jossa on paljon erinomaista asiantuntemusta, ja siis paitsi sen etu on se, että se on riippumaton teollisuudesta, joka ansaitsee tekemällä erilaisia tuotteita, joten todisteet ovat silloin puolueettomia. Toinen asia on sitten se, että on olemassa yksi erityispiirre, joka liittyy tähän NOx-kysymykseen. Asia, joka ei ole ollut kovinkaan voimakkaasti esillä muualla kuin Euroopassa, sillä missään muualla ei ole niin paljon käytössä dieselautoja kuin Euroopassa. Siksi amerikkalaisia ei kiinnostanut tämä kysymys. Heille se on reuna sivukysymys ja on ollut vaikeaa verrata sitä, miten nopeasti he olisivat voineet toimia asia, näissä kysymyksissä, kysymyksissä jos ovat alusta lähtien toimineet näissä asioissa. Me olemme tekemään paljon työtä yksin. Totta kai olisi hyvä, jos voitaisiin toimia nopeasti, mutta vie paljon aikaa että saadaan jäsenvaltiot mukaan, koska niiden täytyy soveltaa kaikkea, mistä päätetään, ja menettelyt ovat sellaisia, että meidän täytyy ottaa tämä käyttöön joko komitologian kautta, jossa tarvitaan jäsenvaltioiden tuki, tai jo sitten me kohtaamme myöskin hyvin kriittisen teollisuuden, joka kiistää kaikki argumentit, joita esitetään, joten me tarvitsemme syvää teknistä ja muuta todistusaineistoa taustaksi kaikille esityksille, joita me teemme, mutta tekninen laatu, tekninen pätevyys, joka henkilöstölle, joka käsittelee näitä kysymyksiä, on todellakin erinomaista. Sitten toinen alue. täällä on puhuttu tyyppihyväksynnästä jäsenvaltioissa. Voisitteko kommentoida tätä ilmiötä, että käydään valikoimassa maita, joissa tyyppihyväksyntä tehdään, kuten Luxemburg tai Malta, jossa ei valmisteta ajoneuvoja ja minkälaisia reaktioita komissio on saanut jäsenvaltioista siitä, miten, onko tämä mahdollista, voidaanko käydä kiertämässä ja valitsemassa erilaisia eri maista näitä hyväksyntiä. Minun täytyy sanoa, että minä en ole kovinkaan iloinen tämän tyyppisestä toiminnasta, mutta tämä on asia, joka on määritetty lainsäädännössä, joten tämä ei ole valitettavasti laitonta. Thank you. I will speak in French. Okay. Um, Dans les, les premières réponses... Näissä ensimmäisissä vastauksissanne te kumpikin katsoitte, että te ette tienneet näistä estolaitehuijauksista, mutta samalla tiesitte varsin hyvin, että oli suuria eroja näiden laboratoriotulosten ja todellisten päästöjen välillä. Ja sitten näiden estolaitteiden löytäminen te annoitte samat kirjalliset vastaukset näihin kysymyksiin, sanoitte, että niitä on mahdotonta havaita. Miten te voitte olla niin varmoja, että niitä on mahdotonta havaita? Jos sanotaan näin, niin silloin se tarkoittaa, että on tehty tutkimuksia, eli oletteko teettäneet tutkimuksen näiden estolaitteiden havaitsemisesta? Ehkä sana mahdoton on hiukan epätarkka koska se oli aikanaan mahdotonta. Silloin ei pystytty havaitsemaan niitä. Eli meille ei ollut mahdollista havaita niitä laitteita siinä, mielessä, et, siinä mielessä, että meillä ei ollut tapoja niitä havaita. Ettekä koskaan ole miltään järjestöiltä pyytäneet tekemään tutkimuksia, jotta ne voitaisiin havaita Tämä oli tärkeä haaste, se liittyy kansanterveyteen. Eli eikö teillä nyt ollut tavoitteena varmistaa, että tätä asetusta pannaan oikealla tavalla täytäntöön? Muistan vain kerran, kun olin yhteydessä pääjohtajana ja kysyin, tiedätkö mitä he tekevät? Ja hän sanoi, että en tiedä. Ettekö pyytäneet, että asiasta tehtäisiin tutkimus? Parce que les problèmes étaient... En, koska ongelmat liittyivät ensinnäkin siihen, että me emme tienneet, että näin olisi tehty tahallaan, vaan pikemminkin katsoimme. En niin turmasti teillä on myöhemmin puheenvuoro. On a, on a pas eu à une idée. Eli me emme tienneet, miten tällainen laite voisi toimia. Ja tästä syystä oli vaikea antaa lisätietoja tai etsiä niitä. Eli mehän vain halusimme tietää, miten nämä erot pystytään selittämään, kun katsotaan laboratoriotuloksia ja sitten näitä todellisia ajo tuloksia. Niin jos voin hiukan täydentää. Me tiesimme näistä eroista, se pitää paikkansa, mutta kukaan ei kuvitellut, että liittyisi petoksiin, vaan pikemminkin joustavuuteen, joita testeissä oli. Eli minä otin selvää ensinnäkin tästä joustavuudesta. Esimerkiksi renkaat voitiin pumpata täyteen ilmaa. Ja sitten joissakin malleissa voitiin vaihtaa renkaita. Oli tiettyjä käytänteitä, jotka olivat sallittuja. Eli siksi pyrimme pikemminkin muuttamaan asetusta sen sijaan, että tehtäisiin muutoksia. La niin, mutta säännöt laaditaan hyvästä syystä. Esimerkiksi tämä kansanterveyskysymys liittyy juuri tähän. Eli jos tämä liittyy jarrutusjärjestelmiin, Onko teistä normaalia, että tällaista joustavuutta annetaan, koska sehän saattaa johtaa sitten onnettomuuksiin? Ehkä puhut enemmän tästä kansanterveydestä, mutta tämä joustavuus on jollain tavalla rikollista, koska silloin rikotaan lainsäädäntöä. Niin nämä testit oli kehitetty 80-90-luvuilla ja ehkä silloin kiinnitettiin enemmänkin huomiota turvallisuuteen kuin päästöihin – esimerkiksi hiilidioksidipäästöihin ei silloin kiinnitetty huomiota. Eli nämä tyyppihyväksyntäviranomaiset sitten tarkistavat, että ajoneuvot vastaavat kaikkia vaatimuksia. Ja sitten kansalliset tekniset yksiköt tarkistavat, että jo jarrut toimivat kunnolla. Ja silloin piti tarkistaa myöskin, että päästöjärjestelmät toimivat kunnolla. Ja samoin piti tarkistaa, että ei ollut mitään huijausjärjestelmä jarruissa. Ja samalla tavalla piti tarkistaa, että näitä päästöjärjestelmiä ei jätetty ulkopuolelle, mutta nämä ovat teknisiä kysymyksiä, jotka kuuluvat kansalliselle tasolle. Komissio 2011-2012 sitten havaitsi, että nämä erot olivat todella suuria. Mehän muutimme toimintamme, koska meidän pitää luoda sääntöjä eikä tehdä teknisiä tarkistuksia. Mutta varapuheenjohtaja Tajani kirjoitti jäsenvaltioille ja sanoi, että tällainen ongelma on olemassa ja että meidän täytyy tehdä parempaa sääntelyä, mutta kansallisten viranomaisten pitää paremmin valvoa markkinoita. Ja tällainen kirja lähetettiin 2012 ja tämä on varmaan myöskin parlamentin papereissa. Kiitoksia edustaja Niipilä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on se kysymys herrat Surekille. Herrat Surek, te olitte 2005 vuodesta 2012 pääjohtajana vastuussa asioista. Haluaisin tämä kysymyksen, jonka kollegat ovat jo ottaneet esille. Meillähän oli komissiossa Hoiken täällä joka, jolta myös kysyttiin näistä estolaitteista ja määrittelyistä, ja hän sanoi, että hän oli sellainen näkemys, että estolaitteen määritelmä olisi aivan liian epämääräinen. Siis hänen kannaltaan katsoin tuolloin, kun hän oli komission jäsen. Nyt te sitten sanotte päinvastaista, että se on selkeästi määritetty. Minä en nyt ymmärrä tätä enää. Tässä on tietty ristiriita sen välillä, mitä miten komissio ja sen te näette asian, miten te reagoitte tämän, tähän, koska tämä on ollut hyvin tärkeä asia, keskusteltiinko asia loppuun tai miten te reagoitte, mutta jos oli havaittavissa teidän komission kannalta, että olisi ollut toiminnan tarvetta, miksi ei sitten tapahtunut yhtään mitään? Jos oikeudellinen neuvonantaja olisi sanonut minulle, että että tämä on sellainen määritelmä, joka kattaa aivan kaiken, ja silloin minä olin sitten myöskin uskonut oikeudellista yksikköä. Nochmal, das, das mag so sein. Saattaa olla, mutta jos komission jäsenenne on selkeästi eri, eri mieltä asiasta, silloin varmasti pitää ottaa asia esille. Eihän voi sanoa vain, että näin nyt on kai. Kyllähän te varmasti olette käynyt keskustelua herra Verhoikenin kanssa. Kyllä, minä olen käynyt keskustelua hänen kanssaan, jotka päättyivät sitten siihen, että oikeustekstissä – on ollut se määritelmä, joka on katsottu juridisesti korrektiksi ja kaiken kattavaksi. No, jätetään tämä nyt sikseen. Tätä on vaikea ymmärtää. Ja merkitään tämä tällä tavoin sitten pöytäkirjaan. Mrs. Schaldemosen, Edustaja Schaldemos. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Puhutte tästä joustavuudesta lainsäädännön sisällä. Teittekö te mitään sen eteen, että tästä joustavuudesta tulisi vähemmän joustavaa? Pyysittekö, kysyttekö jäsenvaltiolta, mietittekö, että jonkinlaista ohjeistusta annettaisiin, jotta joustaa voitaisiin vähentää? Is by the... Joustoa, jouston sallii lainsäädäntö. Komission antaman ohjeistuksen saattaa hyvin joku taho haastaa oikeudellisesti vääränä. Tässä täytyy vaihtaa, muuttaa lainsäädäntöä. Me halusimme ottaa tämän WLTPn testisyklin, se toimii paljon paremmin, ja niin me lisäsimme laboratoriotestien päälle vielä RDE-testit. Tämä oli mielestämme kaikista tehokkain ratkaisu. Komission antamat ohjeistukset eivät oikein toimisi. Olette keskeytänyt, mutta olen hieman hämmennyksissäni niin tässä. Te sanoitte, että lainsäädäntö kuuluu tiettyä joustoa. Herrat Zurek sanoi, että lainsäädäntö oli ehdottoman selkeä. No, näyttäisi siltä, että näin ei kuitenkaan ole, koska ajoneuvoteollisuus ja jäsenvaltiot eivät tehneet yhtään mitään. Minä olen vain tässä nyt täysin hämmentynyt. Haluaisin nyt kysyä herrat Zurekilta seuraavaa. Kadutteko te mitään, kun katsotte tässä tilannetta taaksepäin? ajoneuvoteollisuuden osa ainakin huijasi tässä. Kadutteko te jotain? Olisitteko voinut tehdä jotain tämän estämiseksi? I think those that have done it. Minä uskon, että ne, jotka toimivat väärin, heidän pitäisi katua tässä. Te sanoitte, että kaikki on siis mennyt täydellisesti ja ajoneuvoteollisuus on vain huijannut tässä. Ettekö usko, että kansalaisten, kansalaisten pitäisi voida vaatia enemmän tältä järjestelmältä ja meidän pitäisi jotain tehdä petosten välttämiseksi? En väitä, että järjestelmä on täydellinen, mutta se oli tuona, tuohon aikaan niin hyvä kuin miksi se pystyttiin laatimaan, koska sisältä tietysti voi tunnistaa asioita, joita tuolloin ei edes pystynyt kuvittelemaankaan. Minä työskentelen myös IMKO-valiokunnassa lainsäädännön parantamiseksi tulevaisuutta varten niin, että toivottavasti voimme estää uuden skandaalin. Minä yritän tässä nyt oppia ja tajuta, että mitä voidaan tehdä. Minä en ole kyllä teidän kuulemisen jälkeen mitenkään optimistinen. Mitä te luulette, että me voisimme nyt tehdä, jotta uudessa, uudella lainsäädännöllä voitaisiin tulevaisuuden ongelmia välttää? Pitäisikö komissiolla antaa lisää toimivaltuuksia? Pitäisikö jäsenvaltioiden suhteen tehdä jotain, koska jäsenvaltiot eivät näyttäisi tekevän yhtään mitään? Mikä teidän näkemyksenne on? Minun mielestäni heikkous ei liity lainsäädäntöön, vaan lainsäädännön täytäntöön panoon Tämän vuoksi tämän pitäisi olla niiden vastuulla, jotka ovat lainsäädännön täytäntöönpanosta vastuulla, eli jäsenvaltioille. Tästä löytyy tämä heikko lenki. En tiedä, mitä herra Petinelli ajattelee. I say. No, minä sanoisin, että lainsäädäntö oli selkeä ja joustoja kyllä sallittiin. Lainsäädännössä on tiettyä joustoa. Ja tämän vuoksi me emme voineet eh, esittää ohjeistuksen kautta lisää määräyksiä, joita ei lainsäädännössä ole mukana. Näinpä päätettiin, että lainsäädäntöä muutetaan ja tähän tuli tämä tyyppihyväksynti, koska vanha NDC eh, se oli jo vanhentunutta. En usko, että olisimme voineet tehdä enempää. Onko minulla vielä aikaa? Riittääkö teidän mielestänne tämä uusi testijärjestelmä ja näin saadaan paremmin toimiva järjestelmä tulevaisuudessa vai onko teillä jotain ajatuksia siitä, miten voidaan lainsäädäntöä esimerkiksi parantaa niin, että ajoneuvoteollisuudella olisi käsissä vähemmän joustovaran? Nämä ehdotetut kaksi testi ja VLTP plus RDE-testit tekevät järjestelmästä riittävän vahvan. Ja koskaan nyt ei voida varmistaa se, että tulevaisuudessa ei enää tule huijauksia, mutta tällä hetkellä tai järjestelmästä tulee tämän kautta riittävän vahva ja sen, näin ollen tällaista, mitä on tapahtunut, ei enää tule tapahtumaan. Joten teidän mielestänne tässä nämä vastuukysymykset komission jäsenvaltioiden osalta ei ole, eivät ole mitenkään ongelmallisia. Tiedän, että uudessa komission ehdotuksessa on joitakin, sen suhteen on joitakin erimielisyyksiä, mutta kyllä tämä varmasti toimii. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Karin. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Yleinen kysymys. Vastuu. Kuka viime kädessä on vastuussa? Tämä on melkoinen sotku säädämme lakeja ja sitten tosi tilanne onkin ihan erilainen. Nyt kaikki raavivat päätään. Miksi kävi näin? Mitä pitäisi muuttaa? Yhteen tutkimuskeskus teetti tutkimuksen, joka osoitti, että tiepäästöjen ja laboratoriopäästöjen välillä oli eroja. Paljon ennen kun tämä direktiivi hyväksyttiin. Mitä tapahtui? Tämähän oli komissiossa oliko yksi tai useampi kollegojen jäsen, joka sanoi, että jätetään nämä tiedot huomiotta, mennään vain eteenpäin. Miksei mitään tapahtunut? Siis mitä tapahtui komissiossa? Te olitte siellä. Kaksi asiaa. Pyysin, että yhteinen tutkimuskeskus kehittäisi parempia testejä, koska totesimme, että nämä testitulokset eivät selvästikään anna meille kuvaa todellisuudesta. Ja siksi meidän täytyy toimia paremmin. Ja sitten kun tutkimusta on tehty, niin voidaan myöskin mukauttaa sitten lainsäädäntöä, koska on turha miettiä asioita, joita ei pystytä mittaamaan. Eli tässä pyrittiin saamaan parempia välineitä käyttöön, jotta pystyttäisiin vähentämään autojen päästöjä. Niin, jossain keskeyttää. Sanotte siis, että te ryhdyitte toimiin, mutta haluaisin nyt selvittää, siis oliko asiasta tehty poliittinen päätös tai tuliko painostusta jostain, jossa sanottiin, että älkää julkistako näitä tietoja, nämä eivät ole tärkeitä. Et sanotte, että ei. En ole tietoinen mistään tällaisesta. We can on Heinz. Eli jälkikäteen voidaan sitten sanoa, että tässä nyt on huomattu, että järjestelmä oli aika tehoton. Kesti kymmenen vuotta kehittää parempi testausjärjestelmä. Onko näin? Okay, so we... Kyllä. An Eli meillä on tehoton järjestelmä. Jos nyt sanotte, että pitää etsiä syyllistä, niin miksi järjestelmä on niin tehoton? Jos ei se liity vastarintaan, niin mihin se sitten liittyy? Kyllä teillä jotain tietoa tästä täytyy olla. Me säädämme lakeja ja nyt sitten kyse on siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lait on säädetty. Miksi säätää lakeja, jos se johtaa vain tehottomuuteen? The point is that, uh, during this... Tänä aikana autoteknologia kehittyi huomattavasti ja pystyttiin tekemään asioita, joita ei pystytty kuvittelemaankaan siihen aikaan, kun sääntöjä laadittiin, johtuen juuri teknologian kehittymisestä autoissa. Ja kun on mekaanisia kysymyksiä, niin ei voida tehdä asioita, joita pystytään tekemään informaatioteknologian laitteilla. Eli me olemme aina hiukan lainsäädännössä todellisuutta jäljessä, koska teknologia kehittyy. Ja toiseksi täytyy myöntää, että olemme työstäneet monia parametreja. Ja olimme hyvin huolissamme samanlaisesta tilanteesta hiilidioksidipäästöjen osalta, koska siihen aikaan nämä autoteollisuuden tavoitteisiin ei päästy ja meidän piti toimia tässä asiassa. Eli meidän ei pitänyt kehittää ainoastaan yhtä testausmenetelmää, vaan useampia testimenetelmiä, joiden avulla saimme selkeän kuvan autojen todellisista päästöistä. Ja tähän meni aikaa, koska Piti yhdistää monia teknologian aloja ja sitten piti laatia testi sellaiseksi, jota käytännössä pystyttiin toteuttamaan ei pelkästään tieteellisessä laboratoriossa, vaan ihan näissä teknisissä yksiköissä. Eli en ollut iloinen, että se meni niin paljon aikaa, mutta toisaalta piti ottaa huomioon kehitys Euroopan ulkopuolellakin – koska oli selvää, että Korea ja Japani lisäsivät vientiä Eurooppaan ja halusimme varmistaa, että nekin autot vastasivat vaatimuksiamme, joita oli Euroopan autoteollisuudessa. Eli tämä oli laaja kysymys. Ei pelkästään yksi asia. Ja tämä varmaan oli syy, miksi tähän meni niin kauan. Mutta yksi asia täytyy muistaa, eli että laki on aina rikoksen jäljessä. Me olemme aina jäljessä uusista ajatuksista. Kiitoksia. Minua kiinnostaisi kiinnostaa molempien lausunut siitä, että jäsenvaltiot ovat ne, joista tässä tämä ongelma löytyy. No monesta asiasta ollaan eri mieltä jäsenvaltioiden kanssa. Miten te ajattelette erosta estolaitteen ja to, toisaalta estostrategian välillä? Ensimmäinen niistä on ehdottomasti kielletty, mutta entäs toinen? No, minun on vaikea antaa vastausta, koska en ole tätä ollenkaan ajatellut, mutta minun Mielestäni tässä nyt pointtina on se, että estolaitteen logiikka on päinvastaista kuin mitä me ajattelimme. Me ajattelimme, että ajoneuvon, ää, ajoneuvossa koko ajan tulee samat tulokset, Tiet, kun ajatellaan kuitenkin, että estolaite mahdollistaa sen, että voidaan suojata moottoria tietyissä olosuhteissa, mutta ajoneuvo ajatteli tätä täysin päinvastoin. Eli testitilanteessa voidaan sitten päästä näihin päästörajoituksiin. Eli ajoneuvoteollisuus toimi niin, että saadaan tämä tyyppihyväksyntä testiolosuhteissa – Eli tämä nyt on tämä perusväärin käsitys heti alusta lähtien, kun me ajattelimme, että logiikka oli aivan päinvastaista. Me katsoimme tätä sisäpuolelta ja ulko, ajoneuvo päinvastoin. No tämä on varmaan osa tätä ongelmaa. Laillisuuden tulkinta, mikä on laillista, mikä ei ole ajoneuvoteollisuudella on yhdenlainen tulkinta, komissiolla toisenlainen ja sitten jäsenvaltioilla on tämä täytäntöönpanovelvollisuus. Esimerkiksi 22 minuutin pakokaasupäästöjen leikkaus tässä testisyklissä näyttää, tuntuu aika naurettavalta. Saksan viranomaiset ja Italian viranomaiset ovat eri mieltä siitä että onko tämä laillista. Ja kun te aioitte aiemmin sanoitte, että jäsenvaltiot ovat vastuussa lainsäädännön tulkinnasta ja täytäntöönpanosta, niin näyttäisi siltä, että tämä tulkinnan eroavaisuus on aika tähdellinen. Mitä te ehdottaisitte? Kenties voitaisiinko ajatella, että olisi uusi valvinta, uusi valvontaviranomainen olisi vastaus tähän ongelmaan vai eikö tälle tielle pitäisi lähteä? Minun täytyy myöntää, että minun on vaikea nyt mitään neuvoa tässä antaa, mutta minä en ajattelisi näin alkuun mitään erillistä viranomaista. Ehkä me voisimme ajatella hieman samalla tavalla kuin tulli alueella, kun tulliviranomaisen täytyy luokitella joku tuote. Hän ei tee sitä yksin, vaan on yhteydessä muiden tullin viranomaisten kanssa. Oletteko yhtä mieltä siitä, että tämä tuote luokitellaan näin tai noin, niin että tämä on yhdenmukaista ennen kuin tuote pääsee yhteismarkkinoille? Kun puhutaan siis lainsäädännön tulkinnasta tai nyt ajatellaan vaikka testimääritelmää tai muuta, e, tämä ei tapahdu yhden tahon vastuulla ilman, että tiedotetaan asiasta muille vaan, vaan tässä voisi olla sellainen järjestelmä, jossa muut myös saavat tietoa ja voivat antaa oman näkemyksensä siitä, ovatko he yhtä mieltä vai eri mieltä. Esimerkiksi tässä tapauksessa meillä voidaan äänestetä jäsenvaltioiden välillä on kaksi vaihtoehtoa, kummasta pidetään enemmän. Ja tämä olisi jo parannusta tilanteeseen ja tämä myös ö, antaisi antaisi sen mahdollisuuden, että muutkin jäsenvaltiot olisivat tietoisia ja antaisivat hyväksyntänsä käytettävälle strategialle, ja tällöin järjestelmästä voisi tulla tehokkaampi. Herra Petsinelli, oletteko yhtä mieltä tästä? My view? Kyllä. Kuten jo sanoinkin, ongelmana tässä oli tämä vanhentunut testisykli, eli ensin täytyi muuttaa testisykliä. Sen jälkeen tietysti voi lisää parantaa toiminta. Ja täällä komissiokin on jo esittänyt ehdotuksia, mutta tärkeimpänä syynä oli se, että testisykliä ei sopeutettu. Joten tässä nyt ei varmaankaan kannata paremmin ryhtyä tulkitsemaan vanhentunutta testisykliä, joka luotiin jo 80-luvulla. Siis meidän täytyy muuttaa tätä testisykliä eikä tulkita sitä paremmin. Sen jälkeen voidaan parantaa järjestelmää, valvoa markkinoita paremmin ja niin edelleen. Edustaja um, Kiitos. Vastauksessanne kirjallisiin kysymyksiin numero kaksi te mainitsette, että Euroopan parlamentti ei ole koskaan pyrkinyt tukemaan mitään viivästymistä. 2013 parlamentti hyväksyi tekstin, jossa se mainitsi, että todellisten olosuhteiden ajokokeet, ne tulisi toteuttaa, jos siis todellakin heistettäisiin syklisesti todellista ajo, todellisia ajolosuhteita ilman viivästymistä. Tämä on kohta 34 tästä päätösohjelmasta, joka hyksettiin joulukuussa 2013. Mikä oli syy siihen, että Euroopan komissio kuitenkin lykkäsi RDE-testien käyttöönottoa parilla, kahdella vuodella ja, ja jopa viidellä vuodella RDE-testien käyttöä tyypihyväksynnässä No. Ei ole ollut mitään viivästymistä niiden käyttöönotossa, mutta totta kai tarvitaan aikaa näin mutkikkaan menettelyn kehittämiseen. Tiedän, että lähipäivinä kuulette kollegojamme yhteistä tutkimuskeskuksesta, jotka voivat kenties antaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten mutkikkaasta asiasta on kysymys. Mutta meillä on jotakin tietoa tästä. Tämä oli niin vaikeaa saada todellisten suhteiden testi RD, joka tulla toimisi, koska täytyy saada aika jotakin sellaista, mikä käytännössä toimii. Ja tämä oli hyvin mutkikas asia. Kun tekninen työ saatiin päätöksen, niin täytyy sitten saada myöskin jäsenvaltioiden hyväksyntä asialle keskustella asioista komiteassa. Ja tämä vietyi sitten kuukausia, toukokuussa 2015 aloitimme ensimmäiset keskustelut jäsenvaltioiden kanssa kenties jo 2014 lopulla, eli tähän vei siis muutamia kuukau- meni muutamia kuukausia, mutta jos katsomme tätä aikaa, joka vie tällaisen teknisen säädöksen aikaansaamiseksi millä alueella tahansa Euroopan unionissa, ei ole tässä tapauksessa ollut todellakaan minun mielestäni mitään viivästymistä. While or... No, kun suunnitelma oli, että RDE-ehdotus olisi ollut valmis päätöksentekoa varten komitologimenetelmistä vuoden 2012 loppuun mennessä, suunnitelman muutet, muutokset tehtiin ehdotus 2012 eh, 8. joulukuuta 2020 eh, kautta. Miksi tätä suunnitelmaa muutettiin? Sorry. Olen pahoillani. Komission tiedonnoista 2020 komissio tekee esityksen vuotta 2014, joka koskee täydentäviä toimenpiteitä, jotka liittyvät käytössä olevien ajoneuvojen saastuttavien aineiden päästöihin. Niille kallitettiin silloin keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotka vievät enemmän aikaa kuin oli suunniteltu keskustelut päättyvät toukokuussa 2015. Me teimme ehdotuksen, jos oikein muistan, vuonna 2014 lopulla kenties joulu tai kenties maaliskuussa 2015, en muista tarkkoja päivämääriä, mutta 2020 sinne todettiin, että esitys tehtäisiin sinne vuotta 2014. Herra Petinelli, sanoitte, että ette tiennyt JR yhteistutkimuskeskuksen 30. huhtikuuta 2012 lähettämästä päästöpostiviestistä. Onko tällainen sellainen tunne, että teidän olisi pitänyt olla perillä tästä asiasta? Ja jos olisi ollut perillä, olisitte ryhtynyt toimiin ja jos niin, miten? En tiedä tästä sähköpostiviestistä. Mainitsitte sen aiemmin, mutta tavallisesti sähköposti on itse asiassa pitempi viestien ketju ihmisten välillä, joten en todellakaan pystyisi arvioimaan tätä asiaa tässä ja nyt. Yet it's the, make sure he gets the mail and he answers in right. Varm- ah. Is that okay? Varmistetaan, että saatte tämän sähköpostin ja sitten katsotaan tämä. Okay. Kysymys oli tästä lämpötilaikkunasta. Sähköpostiviesti koski tätä asiaa. Oh, okay. Your responses. Okay. Thank you very much. Mr. Karins. Thank you very much. Edustaja Karins. This time about... Niin nyt kysyn siitä, mitä mieltä olette jäsenvaltioiden roolista meidän laki, laki täytyy panna täytäntöön, ja jos sitä ei kunnolla panna täytäntöön, Euroopan unionilla on toimielin komissio, joka sitten varmistaa se, että laki pannaan täytäntöön. Ja nyt on päästöstandardeihin liittyvä laki. Auton valmistajien pitäisi noudattaa standardeja ja jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että näin todella käy. Ja järjestelmä, joka nyt on käytössä, sisältää periaatteen, että komissio on tässä vastuussa. Eli mitä jäsenvaltiot ovat tehneet tai jättäneet tekemättä ja mitä niiden pitäisi tehdä. Ja mitä olisi pitänyt tehdä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos tämän aikana on tiedetty, että näissä päästömittauksissa on eroja laboratorioissa ja todellisissa ajo-olosuhteissa. Eli mitä jäsenvaltiot tekivät ja jättivät tekemättä I don't know whether you could call... En tiedä, onko tämä valvontajärjestelmän puute, kun ei käy niin kuin odottaa tapahtuvan tietyn lainsäädännön myötä. Mä ajattelimme, että kun säädämme, säädetään lakeja ja rajoitetaan näitä päästöjä, saataisiin aikaan parannuksia ilmanlaadussa. En tiedä mistään strategiasta ja missään jäsenvaltiossa jättää huomiotta nämä velvoitteet. Niin siis tästä on kyse. En nyt tarkoita tahallista laiminlyöntiä, mutta faktahan on se, että ilmanlaatu ei ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla, on se tahallista tai tahatonta, niin tässä kuitenkin on rikottu lakia. Me sanomme vain, että no, jos ei se ollut tahallista, niin ei, siinä, ei sitten mitään. As long as ma- niin, en ole juristi, mutta niin kauan kuin jäsenvaltiot panevat tai siirtävät EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä, kunnolla. Ja kun asiasta vastaavat viranomaiset panevat näitä sääntöjä oikealla tavalla täytäntöön, niin komissiolla ei ole mitään syytä käynnistää rikkomusmenettelyitä. Okei, okay, eli jäsenvaltiossa on siirretty tämä osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta ilmanlaatu on surkea. Eli joko nämä säännöt ovat vääriä mutta ilmanlaatu ei parane. Tehän valvotte koko ajan Euroopan ilmanlaatua. Kaupunkin ilmanlaatu on huono. Ei siksi, että metaania olisi liikaa lehmistä, vaan siksi, että on liikaa autoja. Niin olemme epäilleet, että näissä testimenettelyissä on testattu, onko auton tehokas vai ei, niin testit eivät olleet oikeanlaisia. Tämä oli syy, ja tästä on selitetty. Ja siksi yritimme kehittää paremman välineen, jonka kautta voisimme varmistaa, että kun sovellamme näitä testejä, silloin näihin tavoitesuoritustasoihin päästäisiin. Ja prosessin heikkous oli se, että kesti hyvin pitkään löytää oikeita testimetodeita, ja tämän lisäksi totesimme, että auton valmistajat tahallaan suunnittelevat moottorit niin, että ne vastaavat näitä testiolosuhteita, mutta ei muuten. Ja tämä on tietysti sitten asia, josta asiasta vastaava viranomainen ei ole vastuussa, vaan ne, jotka rikkovat sääntöjä. So No, tämä on yhä kiintoisampaa. Eli tässä prosessissa totesitte, että ongelma oli se, että tämä testi ei ollut tarkoitustaan vastaava. Eli sitten kymmenen vuotta pyritte parantamaan testausmenetelmää. Eikö kenellekään tullut missään vaiheessa mieleen, että ehkä voitaisiin kertoa kansalaiselle siitä, että he eivät osta sitä, mitä on luvattu, ja että mitkä ovat syitä huonoon ilmanlaatuun. Ehkä te, kuten muutkin, käytätte päivittäin autoa, ja me luotamme tietoihin, joita saamme, luotamme siihen, että ne pitävät paikkansa, eikä kukaan täysipäinen tarkoituksella teki se mitään pahaa ainakaan omalle terveydelleen. En muista, että mitään tiedotuskampanjaa olisi järjestetty missään vaiheessa viimeisen 10-15 vuoden aikana. En ole tästä itse asiassa kuullut mitään ennen kuin tämä Yhdysvaltojen skandaali Volkswagenin osalta tuli esille. Mutta sitä ennen tästä ei ollut tietoa, mutta komissiossa tästä jo tiedettiin, mutta Komissio ei koskaan siitä vain puhunut. In the communication of the European Commission. Komission viestinnässä neuvostoon ja parlamenttiin komissio totesi, että viime vuosina on tullut selväksi, että nämä testausmenetelmät, mitä tulee päästöihin ja polttoaineen kulutukseen, eivät vastaa todellisia ajo-olosuhteita. Eli tämä selkeästi oli todettu parlamentille neuvostolle. Niin voitteko toistaa vielä sen? Present year. Viime vuosina on tullut selväksi, että menettelyt, joilla mitataan hiilidioksidipäästöjä ja polttoainekulutusta autoissa ja pakettiautoissa, eivät riittävästi vastaa. Niin, ei tämä mielestäni kuulosta mitenkään hälyttävältä, siis eivät täysin edusta Siis johtu, jo, tarkoittaako sitä, että minä kuolen näihin päästöihin vai en? Niin tässä on toinenkin kappale. Monet jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet ilman laatulainsäädännön vaatimuksia. Tämä on ihan selkeästi todettu. Tämä on komission tiedonanto neuvostolle ja parlamentille. Tämä on kokonainen sivu tässä. Awareness. Kiitoksia tiettyä tietoisuuden tasolta nyt. Viimeiseksi vielä herra Turmas. I think Mr. Zurek and Mr. Niin herrat Zurek ja Petinelli, näyttää nyt siltä, että te ette kerro totuutta. Herra Zurek, te sanotte, että ole mitään todisteita siitä, että olisi ollut tällaista syklissä tapahtunutta huijaamista. Meillä on sähköpostiviesti, jossa todetaan, että tämä syklissä huijaaminen näyttää olevan asia, joka liittyy kaikkiin moottoreihin, uusiin ja uudelleen muutettuihin olen nähnyt, että tällaista tapahtuu. Äh, tämä on siis syyskuuta 2015 tämä viesti. Tämä, te olette saanut tämän, koska Enterprise-pääosastolle se oli myöskin osoitettu. Ja sitten täällä on sanottu myöskin, että te olette pyrkineet löytämään, oliko tällaista syklissä huijaamista. Samana päivänä komission virkamiehet esittivät seuraavaa, että onko pyritty tutkimaan, testamaan – MDECn e puitteissa ajoneuvoa tai pieni muutoksen, koska tämä on juuri se, mitä amerikkalaiset tekivät vuonna 2015. Heillä ei ollut todisteita mistään estolaitteesta. Amerikkalaiset tekivät vuonna 2015 siis jotakin, minkä te päätit olla tekemättä syyskuussa 2012. Asia oli jo teidän pöydällänne, herrat Surek. Ei se ollut minun pöydälläni. Ehkä se oli jonkun Enterprise-pääosaston virkamiehen pöydällä. Ja toiseksi asia oli se, että minä en kysynyt syklissä huijaamisesta. Minä pyysin selitystä sille, miksi oli eroja sen välillä, mitä mitattiin testeissä ja mitä tapahtuu käytännössä. Kysymys tässä on se, tiesikö komissio, että oli valtaisaa syklissä huijaamista tuona vajankohtana, koska yhteinen tutkimuskeskus tiesi tämän, mutta te ette pyrkinyt antamaan yhteiselle tutkimukselle mahdollisuutta tehdä sellainen testi, joka olisi osoittanut jo vuonna 2010 sen, mitä amerikkalaiset tekivät myöhemmin. Minusta tässä on nyt kaksi kerrosta. Enterprise-pääosastolla olette te, Rova Alalis ja herra Parsevan ja herra Tajani. Te tiesitte hyvin, mitä olisi voitu tehdä, ettekä te tehnyt sitä. Ja pohjimmiltaan Kuka teistä päätti, että ei julkisteta yksityiskohtaista tietoa? Kuka teistä pakotti eh, yhteisen tutkimuskeskuksen käyttämään anonymisoitua tietoa? Virkamiehet sanovat, että meidän täytyy puuttua tähän, tarvitaan mahdollisesti sitä, että jäsenvaltiot eh, joten jäsenvaltiot toimisivat ja parasta olisi yksityiskohtaisten tietojen välittäminen, mutta miksi kuitenkin päätettiin, että JRC, yhteen tutkimuskeskus, ei sitten saanut näitä, näitä tietoa ja tämä olisi johtanut samanlaisen reaktio kuin silloin systeemin 2015 Yhdysvalloissa. Halusitteko te suojella autoteollisuutta ja tiesitte kaiken? Minä en tiennyt tästä. Ja vaikka tämä termi syklissä huijaaminen, se minä opin tämän vuoden tammikuussa. Se on tässä sähköpostiviestissä. Virkamies sanoo, että tapahtuu massiivista syklissä huijaamista, eikä korkeammalla tasolla mitään hälytyskello soi. En minä ymmärrä, että rouva puheenjohtaja, meidän ongelmamme täällä on se, että herra Petteneli sanoo, että on satoja sähköpostiviestejä, jotka on juuri ratkaisevana ajankohtana lähetetty, siis helmikuussa 2010, vuoden 2010 lopulla, ei sitten ole yhtään viestiä. Joten ainoa tapa miten me voimme ymmärtää sen, onko minun teoriani oikea herrat Surekis, Rolis, Paseman ja herrat Tajani, että he tiesivät ja että on ollut viestienvaihtoa keskustelu heidän keskensä, että on päätös, että ei tapahdu tätä uutta testisykliä. Joten me emme, jos tällaisia sähköpostiviestejä on, me emme ole saaneet näitä. Ja me olemme nyt täällä tämän skandaalin ytimessä, väärän hallinnon ytimessä, jota on tapahtunut tuona aikana komissiossa. Ihan selvyyden vuoksi me pyydämme uudelleen näitä sähköposteja. Tämä on tahallista strategiaa komissiolta, että me emme saa sähköpostiviestejä tuolta ratkaisevalta ajanjaksolta. First of all, I'm no... Niin, minä en ole enää komissiossa. Toiseksi, minä en koskaan antanut mitään ohjeita mutta kumpaankaan suuntaan, mitä tulee yksityiskohtiin, joita annetaan JRClle. Norova, Lalisko tämän teki? No. En minä tiedä. Mutta te olette pääjohtaja. Te olette ollut tekemisissä suurimman petoksen kanssa, mitä koskaan olette, ette tiedä yhtään mitään nyt sitten. En vuonna 2010. Vanhat sähköpostit osoittavat, että teillä oli nuo tiedot. Ei. Te valehtelette, kun sanotte niin. Minulla on asiakirjoja täällä, minulla on lukuisia asiakirjoja. Minun tarvitsee, täällä on todisteita siitä, että tiesitte tästä sy- syklissä huijaamisesta. Mutta olitatteko te, että minä luen kaikki sähköpostiviestit, jotka tulevat meidän pääosastollemme? Tämä on minun vastaukseni. Silloin meidän pitää kuulla Lallisia. Hän oli johtaja, jos herra Surek ei muista yhtään mitään. Silloin meidän pitää kuulla Rova Lallisia koska herra Petinelli ei ollut tuossa vaiheessa vielä tehtävissä. Jos tämä on valiokunnan virallinen pyyntö, niin hoidamme tämän seuraavassa koordinaattorin kokouksessa. Kuulemistilaisuutemme erittäin mielenkiintoinen sellainen päättyy. Kiitän teitä herrat Surek ja Petinelli. Kiitokset, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiimme. Ja kuten aina toimimme, niin tässä voidaan vielä lähettää teille kirjallisia kysymyksiä. Ne saattavat liittyä vaikkapa sähköposteihin. We have a short sanitary break of two minutes and then I see... Pidämme lyhyen kahden minuutin tauon. Sen jälkeen seuraava kutsuviramme tulee paikalle.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 Um, Hyvät kollegat, siirrytäänpä nyt seuraavaan osioon kuulemisessamme. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi herra Jos del Becken. Hän on ollut pääjohtajana ilmastopääosastolla siitä lähtien, kun tällaista asiaa on käsitelty. Haluaisin ensin antaa teille puheenvuoron johdantoa varten ja sitten siirrymme kysymyksiin. Kiitoksia Euroopan puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Minulle on suuri ilo olla täällä paikalla. Teitä ei varmaan yllätä se, että tulen keskittymään tämän tarinan CO2-päästöihin enkä typioksidipäästöihin. Olen vastannut kirjallisesti esittämiin kysymyksiin voimme myöhemmin näitä käsitellä, mutta ennen tätä haluaisin tuoda esille nyt kolme seikkaa johdantopuheenvuorossani. Ja ennen tätäkin haluaisin vielä korostaa sitä, miten avainasemassa tämä väline on ollut 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulee olemaan myös avoin avainasemassa 2030 tavoitteiden saavuttamisessa, joten tämä väline täytyy saada täysin kohdalleen ja niin, että voidaan edelleen antaa hyvä panos päästö, päästöjen vähentämiselle. Valtioiden, pääjohtajat ovat, valtioiden johtajat ovat antaneet meille nyt tässä osviittaa, miten toimia, toimia ja nyt tätä toimintaa saattaa loppuun. Siis kolme kommenttia ensinnäkin. Päästötestimenettelyjen puutteet, te tiedätte, että CO2-päästöt, päästötavoitteet perustavat NEDC testiin, uuteen eurooppalaiseen ajosyklitestiin, ja tiedämme, että tähän liittyy suuria puutteita ja heikkouksia. Kun lainsäädäntöä ja ehdotuksia laadittiin 2000-luvun alussa, niin tiesimme, että tässä on kaksi tulevaa ongelmaa, ilmanlaatu ja CO2-päästöt. Ja tiesimme, että NEDC-testisykli ei ole mitenkään ihanteellinen, mutta meillä oli kaksi valinnan mahdollisuutta. Joko jatketaan eteenpäin tai luodaan ensin parempi testisykli ja sitten edetään sen mukaan. Mutta tähän olisi saattanut mennä kovin pitkä aika ja näin ollen tehtiin sellainen päätös, että esitämme CO2-tavoitteiden osalta ehdotuksen perustuen NEDC-testaukseen, mutta samalla välittömästi varmasti otetaan WLTP-työ mukaan tähän, eli tällainen UNEDC-tyyppinen testisykli, joka nyt on tässä jo hyväksytty, jonka me Euroopan komissiossa olemme hyväksyneet. Ja tämä, tästä äänestettiin kesäkuussa 2016 valiokunnassa ja nyt olemme sitten WLTPn loppuvaiheessa. Tämä on äärimmäisen tärkeä seikka myös valmistelemamme uuden asetuksen kannalta. Tiedätte, että tämä on työ, kuuluu työsuunnitelmaamme vuodelle 2017 ja 2007 työsuunnitelmassa on mukana uusi ehdotus tuleva kautta varten, eli 2030 vuoteen asti. Ja tämä ehdotus perustuu WLTP. -hän. Tämä tulee perustavanlaatuisesti muuttamaan sitten, miten CO2-päästö- ja polttoainekäyttötestit toteutetaan eri testiolosuhteiden tiukkuuden ja avoimuuden osalta. Tällä tavalla saadaan realistisemmat polttoainekulutusluvut. Me tarvitsemme tätä ja tämän vuoksi on aivan tähdellistä se, että me voimme päästä eroon NEDCstä ja mennä tästä eteenpäin WLTPn kanssa. Sitten toinen seikka on se, että meillä on nykyistä lainsäädäntöä 2020 tavoitteita varten ja se perustuu NEDC-testisykliin. Tässä on aina vain laajeneva kuilu tyyppihyväksynnän ja todellisuuden välillä. Näin todella on ja tätä, tähän on johtanut monet eri asia. NEDC-testijärjestelmän joustot ovat valitettavia ja niitä käytetään väärin, tämän tiedämme. Ja tässä on arvioitu tätä kuilun laajuutta, mutta tässä vaiheessa meillä ei ole mitään selkeää näyttöä siitä, joka osoittaisi, että on tapahtunut päästötestien laitonta manipulaatiota, koska NTC itsessään ei ole mitenkään täydellinen, mutta on aivan selvää, että joihinkin toimiin ajoneuvoteollisuus on ryhtynyt ja niiden osalta voidaan odot, olettaa, että nämä toimet eivät täysin antaneet omaa panostansa tavoitteiden saavuttamiseksi hyvässä hengessä. No, mitään lopullisia näyttöjä meillä ei ole, mutta useissa jäsenvaltioissa tehdään nyt tutkimuksia. Me olemme yhteydessä jäsenvaltioihin, päivitämme tietojamme ja tutkimme sitä, mitä tässä nyt pitäisi oppia jo tapahtuneesta tä silmällä pitäen. Mitä WLTP ja uuteen me sitten kuuluu? Me tarvitsemme valvontamekanismin niin, että voimme jatkossa varmistaa sen, että uudet ovatko VLTP-laboratoriotestit edustavia, ajatellen tätä kant- aikakautta, jota tässä nyt katsotaan. Ja tällaiset valvonta mekanismit ovat tyyppihyväksyntä puiteasetuksessa mukana, jota parlamentti ja neuvosto tällä hetkellä käsittelevät. Toivottavasti työ etenee tämän osalta nopeasti. Ja vetoan myös siihen, että Euroopan parlamentti aktiivisesti tukee meitä tällaisen valvontamekanismin saamiseksi niin, että varmistetaan WLTP-laboratoriotestin edustavuus ja toimivuus. Samalla me työstämme myös markkinavalvontamekanismia. WLTP-testimekanismi on ex ante väline, mutta sitten kun tyyppihyväksyntä on tapahtunut, niin tarvitsemme vielä markkinavalvontamekanismia, esimerkiksi ajoneuvojen todellisesta polttoainekulutuksesta. Ja tätä tällä hetkellä työstämme aktiivisesti. Komission jäsenmoitos Moitos, äh, tutkinta tutkimuspääosastolta äh, on luonut äh, tieteellisen neuvonta, neuvonantomekanismin ryhmän, joka antaa neuvoa poliitikoille. Ja ensimmäinen neuvo, ohjeistus, jota sieltä tulee, liittyy nimenomaan ajoneuvojen polttoaine- ja päästö rajojen noudattamiseen ja niiden markkinavalvontamekanismiin, niin me odotamme tätä neuvoa nyt tämän kuun loppuun mennessä, joten kovasti mietimme, miten me voimme täydentää sitä, mitä VLTP tuo meille tällä markkinavalvontamekanismilla ja polttoainekulutusvalvonnalla. Sitten seuraavaksi esitettiin myös kirjallinen kysymys siitä, onko tässä jonkinlaista ristikäisyyttä ilmanlaadun ja ilmastotavoitteiden kanssa. No emme usko näin, mutta CO2-lainsäädäntö kunnioittaa ajoneuvojen teknologista neutraalisuutta. Ajoneuvoteollisuus tekee omat valintansa siitä, millä tavalla CO2-päästöjä vähennetään. Me tiedämme, että dieselmoottoreilla on, ne ovat niiden polttoainepolto on tehokkaampaa, mutta samalla myös dieselajoneuvoille tulee tällainen velvoittava pakokaasujen jälkikäsittelymenettely. Ja tällaiset jälkikäsittely menetelmät, ne, nekin voidaan toteuttaa CO2-neutraalilla tavalla, joten CO2-lainsäädännöllä ei ole minkäänlaista teknologista painotusta, ei tässä ole millä tavalla asetetaan paremmuusjärjestykseen bensiini, diesel tai sähköautoja. Ja me jatkamme tällä linjalla seuraavassa ehdotuksessamme. Sitten dieselautojen osuus autokannasta on aina ollut noin 50 prosenttia, bensiiniautoja 50 prosenttia, dieselautoja 50 prosenttia vuodesta 2005 lähtien, ja emme ole huomanneet dieselmoottoriajoneuvojen määrän merkittävää lisääntymistä sen jälkeen, kun CO2-lainsäädäntö hyväksyttiin. Mutta Silloin kun dieselajoneuvoja on enemmän, niin tämä liittyy pikemminkin kansallisiin verojärjestelmiin, joilla on rohkaistu dieselmoottoreiden moottoristen ajoneuvojen käyttöön. Tiedätte, että tällä hetkellä työstämme tätä puhtaan, puhtaiden päästöjen liikennettä ja meillähän on komission tiedonantokin tästä haluamme parantaa ilmanlaatua ennen kaikkea kaupunkialueilla ja tämä kaikki tulee olemaan täysin mukana kattavassa strategiassamme, jolla jonka tavoitteena on alhaisen ja nollatasopäästön ajoneuvot. Ja ehdotus tulee olemaan käsiteltävänä nyt vuoden päässä, päästä tästä. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne ja sain pitää tämän johdantopusevuron. Kiitoksia. Seuraavaksi Eh, herra Kebranti. Kiitos herra Delbeke siitä, että olette tullut tänne valiokuntaamme. Teillä oli hyvin mielenkiintoinen rooli Envi- ja ilmastopääosastolla vuodesta 2003 aina tähän päivään saakka. Minä haluaisin kysyä teiltä erityisesti siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun te kirjoititte viestin kollegalle Zurekille, Zurekille, joka oli tänään täällä aamulla, siis jo syyskuussa 2008, joka koski suurta ristiriitoa syklissä huijaamista ja kenties jopa jonkinlaisia estostrategioita koskien. Te olitte Envi-pääosaston jäsenä täysin tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa, mutta siitä huolimatta komissio vasta vuonna 2011 ryhtyi vakavasti käsittelemään RDEtä. Voitteko kertoa, mitä tapahtui näinä kolmena vuotena ja pyrittekö te nopeuttamaan prosessia? Sorry, sorry, immediately. thank you. Välittömästi vastaatte. Niin, kyllä. Lehdistössä oli artikkeleita kaikkialla siitä, olivatko testit soveliaita, joita oli käytössä, mutta ympäristö- ja ilmastopääosastot eivät olleet vastaassa tästä NOx NOX-osasta lainsäädäntöä. Me harjoitimme yhteistyötä muiden osastojen kanssa ja tässä mielessä minä lähetin viestin. En muista tätä aktiivisesti, mutta te näytätte tietävän sen, että kirjoitin herra Zurekille viestin, koska me kysymme erilaisia kysymyksiä itseltämme. Ja ne olivat kahdenlaisia. Toisaalta meitä huolestutti se, saavutettiinko tavoitteet, joita oli asetettu laajemmissa puitteissa, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja CO2-kysymyksiin. Samaan aikaan me pyrimme etsimään todisteita siitä, jonka ja jonka halusimme ottaa esille kaikkien niiden kanssa, jotka saattavat tietää asiasta enemmän. Ja tässä mielessä kysyin kollegoilta, niin kuin komissiossa tavallistakin tehdään, minä en ollut suoranaisesti vastuussa asiasta, mutta olin huolissani, joten otimme, kirjoitimme kollegalle ja rohkaisemme häntä ryhtymään selvittämään asioita jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten kanssa. Ja nyt kun näemme Yhdysvalloissa, mitä tapahtui, siellä oli samanlaista lainsäädäntöä. Ja, ja se, minkälaista kokemusta on sitten tapahtunut myöhemmin, joka on liittynyt lainsäädännön noudattamiseen. Mitä voisin vielä lisätä? Minusta me kiinnitimme paljon huomiota siihen, että samalla tavalla säädeltiin kumpaakin äh, puolta asiasta, nimittäin NOx ja ilmanlaatu lainsäädännön, hiilidioksilainsäädännön ohessa. En keskeyttää, mutta myöhemmin pääjohtaja Folkenberg kirjoitti kollegoilleen Enterprise-pääosastolle, jossa hän selkeästi keskittyi tähän syklissä huijaamiseen ja hän teki enemmän kuin Enterprise-pääosasto teki. Te tuohon aikaan olitte ilmastopääosastolla. Keskustelitteko tästä missään vaiheessa herra Falkenbergin kanssa? Olitteko turhautunut siitä, että ei tapahtunut mitään Enterprise-pääosastolla? Asia otettiin esille säännöllisissä sisäisissä tapaamisissa, mutta en minä erityisemmin kiinnittänyt asiaan huomiota, sillä siinä vaiheessa kun olin vastuussa ilman laadusta, niin se oli minun tehtäväni. Mutta sitten, kuten totesitte, sen otti kollegani Karl Falkenberg ja äh, sisäisissä kokouksissa me rohkaisimme häntä esittämään kysymyksiä Grow-pääosastolle nyt mm, ottamaan tämän esille järjestelmien puitteissa. Sillä ei ole mitään hyötyä toimia ilmaston ja ilmanlaadun ilmaston parissa silloin, kun ilmanlaatu samaan aikaan huono, niin näiden asioiden pitää tapahtua käsi kädessä. Totta, ja tässä siis keskusteltiin säännöllisesti. Minulla olisi kysymys, joka koskee asiasta, josta, asioista juuri puhuitte, eli se, että ei ollut olemassa mitään valintaa eh, hiilidioksidin tai ilmanlaadun välillä. Te ette siis usko, että siksi, että Euroopan unioni niin voimakkaasti keskittyy hiilidioksidiin, että NOx ja muut ilmanlaatupäästöt olisi jääneet laiminlyönnin kohteeksi. Ette usko, että olisi ollut tällaista valintaa. Ymmärsikö oikein? Ymmärsitte aivan oikein. En usko, että tällaista voitaisiin todistaa mitenkään niistä tiedoista, mitä olisi tapahtunut, mutta samaan aikaan me pyrimme pitämään kiinni siitä, että lisättäisiin tällaisia pakokaasun käsittelyjärjestelmiä dieselautoihin. Tämä asia otettiin esille. Tätä lyk- pyrkisivät lykkäämään autojen valmistajat, mutta meillä oli periaate, joka oli eh, teknologian neutraalius, jota meidän täytyy noudattaa, joten mihin me saatoimme puuttua oli ilmanlaatu ja se, sen osalta saatiin tuloksia. Salva. Kiitoksia. Delvek yksi kysymys, jonka esitin jo aikaisemmin muille pääjohtajille. Oletteko miettineet tämän määritelmän epämääräisyyttä tässä vuoden 2007 asetuksessa, joka liittyy esimerkiksi tähän termiin tavanomainen käyttö tai perusteltu käyttö, jotta voidaan suojella moottoria vahingoilta. Eli onko teistä tämä määritelmä selkeä vai katsotteko, että siellä on hiukan liikkumavaraa? In our specific CO2 regulation... Hiilidioksidisääntelyssä tämä kysymys ei tullut esille, koska se liittyy tyyppihyväksyntädirektiiviin, jossa suljettiin pois estolaitteiden käyttö. Oli määritelmä mikä hyvänsä, siitä voidaan tietysti kiistellä, mutta hiilidioksidisääntelyssä puhuttiin vain yleisesti näistä asioista liittyen tyyppihyväksyntämenettelyyn kollegani toisessa pääosassa vastasivat tästä ja samassa sitten laadimme tätä hiilidioksidisäätelyä. Eli selvää oli se, että laittomat estolaitteet eivät olleet sallittuja autolainsäädännössä yleisesti ottaen. Kiitoksia. Oliko teillä epäilyksiä siitä, että petoksia olisi esiintynyt, joissa olisi manipuloitu näitä päästömittauksia. Oliko teillä epäilyksiä siitä, että kaikki ei täsmännyt, että jotain outoa oli tapahtunut? Well, we know that uh, on the basis of... No me tiedämme, että hiilidioksidilainsäädännön pohjalta meillä oli tämä testisykli. Joustavuutta oli mahdollista käyttää – ja meillähän oli jo lainsäädäntövaiheessa huolenaiheita ja ne otettiin sitten huomioon, kun lainsäädäntöä päivitettiin myöhemmin. Eli emme ole ihan tyytyväisiä, koska tämä testisykli mahdollistaa tiettyä joustavuutta ja olisimme halunneet supistaa sitä. Ja näin sitten aiomme tehdäkin. Se kun, sen kun Kiitoksia. Oletteko kohdanneet vastarintaa komissiossa, jotta voitaisiin puuttua näihin typioksidipäästöihin henkilöautojen osalta? No, I did not experience. Ei en kohdannut mitään vastarintaa. Meillä oli perusteemme ja me hyödynsimme uutta testiä sykliä ja niin investointeja ja uskoimme, että se ratkaisisi ongelmat. Tietysti yllätyimme, kun sitten oli näyttöä siitä, että estolaitteita oli käytetty. Me olimme yhtä järkyttyneitä kuin tekin, kun tällaista tapahtui, mutta tämä ei ollut se, mitä odotimme, kun jatkoimme toimintaa direktiivin pohjalta. Mr. Karins. Edustaja Karins. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset herra Telpeke. Minä olen ihailijanne. Olen lukenut tämän toimittamanne kirjan. Toimitit tämän yhdessä kollegana Peter Lisin kanssa. Kirja on erittäin hyvin kirjoitettu ja se ymmärrettävällä kielellä selittää sen, mitä te teette. Onnittelut tästä. Minusta vaikuttaa varsin selvältä se, että kirjassanne esittämänne argumentaatio siitä, miksi Euroopan täytyy ottaa nyt johtorooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, on aivan selvää. Ja epäilemättä monitahoisten ponnistelujen takia me olemmekin Euroopassa menestyksekkäästi saaneet leikattua CO2-päästötasoja. Mutta kuitenkin yksi vaikeuksista – tässä perustelussa CO2-päästöjen leikkaustaistelussa on se, että matkalla tulee vähän sivullisia uhreja, jos näin voidaan sanoa. sanoa. Yhtäältä se, mitä sanoitte, on ihan järkevää. Tässä ei välttämättä pidä valita CO2-päästöjen ja typioksidipäästöjen välillä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmanlaatu kysymykset. Teoriassa näin ei ole, mutta todellisessa elämässä kyllä näin kuitenkin on käynyt massiivisestikin, vaikka CO2-päästöjä on pystytty vähentämään, ilmansaasteet ovat lisääntyneet. Ja vaikka kenties tässä pitäisi olla teknologisesti neutraalinen menetelmä, mutta että esimerkiksi jäsenvaltiossa on verotettu kevyemmin dieselpolttoaineita kuin bensiiniä ja dieselpolttoaine on tehokkaampaa, sillä pääsee pitemmällä ja kuluttajat ostavat dieselautoja. Ja tavoitteena oli kuitenkin vähentää CO2-päästöjä dieselin kautta tähän saavutettiin, mutta tässä koko yhtälössä ei ole painotettu ollenkaan ilmanlaatua. Miten voisitte tähän vastata? No ensinnäkin CO2-päästöt liikenteessä ovat vähentyneet 2007-2008 vuodesta, ei niin nopeasti kuin muilla sektoreilla, mutta lainsäädäntö on kuitenkin oman panoksensa tälle antanut ja kyllä tämä kannattaa panna merkille. Kuten mainitsitte nämä sivul, sivulliset uudet tässä niin, tässähän on kysymys enemmän jäsenvaltioiden verotusjärjestelmistä. Mainitsittekin Brysselin laadun. Tässä on erillinen, erilainen verojärjestelmä bensiini- ja dieselautoille ja sitten yritysautot, niille on hyvin Niille on hyvät verojärjestelmät ja suurin osa näistä ajoneuvoista on dieselmoottorilla käyviä. Tässä on asioita, joita täytyy hoitaa niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla mutta me kyllä vahvasti olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että ei pidä mitenkään väärällä tavalla tässä suosia dieselautoja. Dieselajoneuvojen polttoainetehokkuus on tietyssä määrin parempi kuin bensiini käyttöissä autoissa, joten tämä oli tavallaan ihan järkevää. Dieselautot jär, nousivat järjestelmässä, mutta nyt me tulemme näkemään euro kuutosessa, että bensiini- ja dieselautojen välinen hintaero lähestulkoon katoaa kokonaan. Te vähän epäsuorasti vastasitte tähän. Te sanoitte, että tavoitteena oli saada CO2-päästöjä leikattua. Ja jäsenvaltiot pahikset tai miten niitä nyt kutsuttaisiinkin, vähensivät, alensivat diesel polttoaineen verotusta ja CO2-päästöt vähenivät. Enkä, enkä mä tästä keskustella nyt täällä, emmekä kyseenalaista tätä, koska näin näyttäisi olevankin. Mutta ongelmana on se, että koska CO2-päästöjä on leikattu ja näyttäisi, että kaikista on helpompaa tehdä se dieselpolttoaineen kautta kuin bensiini teknologian parantamisella, niin me toimimme näin vähän sama kuin biopolttoaineilla sanotaan, että pitää olla, no sanotaan nyt vaikka 10 prosenttia biopolttoaineita ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa. Ja nyt itse asiassa huomataan, että energia, energia kuluu enemmän kun halutaan saada näitä biopolttoaineita. Ja nyt täytyykin siirtyä sitten toisen sukupolven, mutta teollisuus ei ole kuitenkaan investoinut tähän ja me täällä raavimme päätämme, että mitä pitäisi tehdä. Minusta tuntuisi siltä, että meidän tavoitteemme menevät oikeaan suuntaan, mutta kenties tie on liian kapea. Meidän pitäisi ehkä hyväksyä, myöntää se, että tässä on liian kapealaisesti toimittu. Me emme voi ajatella vain tulevia sukupolvia, vaan myös meitä ja onnettomia, jotka täällä nyt elämme. Me täytyy tässä verrata tätä aikakautta, tutkia tätä siitä lähtien, kun lainsäädäntö astui voimaan. Ja me emme ole huomanneet, että dieselautoja olisi nyt enemmän liikenteessä Väliaikainen analyysimme osoittaa se, että kaikkien ajoneuvojen keskivertokulutus aleni, niin ajoneuvosta tuli kevyempiä, niiden aerodynaamiset ominaisuudet olivat paremmin, parempia ja niin edelleen. Mutta se periaate, johon tässä nyt puututte, on tämä teknologianeutraalisuus. Puoletaanko enemmän yhdenlaisia ajoneuvoja verrattuna toisenlaisiin? ja me tutkimme aktiivisesti tätä nyt komissiossa osana tätä meidän ehdotustamme. Me haluamme olla yhä suuremmassa määrin teknologisesti neutraaleja. On ajoneuvoja, joita halutaan tuoda markkinoille, koska ne, ne pystyvät sekä CO2 päästöjä leikkaamaan että parantamaan ilmanlaatua. Ja me voimme antaa lisää kannustimia niin, että voidaan välttää näitä vahingollisia vaikutuksia, joita voi tulla, mutta tähän mennessä sitä ei ole nähty. Olen pahoillani, minun täytyy pitää todella tiukasti kiinni puheajoista tässä toisessa kuulemisosuudessa. comprenez, très bien. Euh, de fait, la gestion des... NOx ja hiilidioksidipäästöjen sääntely kuuluu kahdelle eri taholle ja tämä kyllä hämmästyttää meitä, koska meidän täytyy torjua kaikkea saastumista. Onko tämä nyt teistä hyvä vai huono asia? Tehän olette puhuneet paljon teknologian kehittymisestä hiilidioksidikysymyksissä ja sitten typpioksidipäästöjen osalta. Euroopan ympäristövirastohan vuosittain on julkistanut raportteja vuodesta 2003 liittyen typpioksidipäästöjen vaikutukseen ilmanlaatuun. Eli eikö tämä teistä vaikuta hullulta, että kaksi eri pääosastoa vastaavat näistä kysymyksistä? In English, um, I, I, I... Niin mielestäni Tämä nyt ei ole huolestuttava ja selitän miksi. Kun kyse on ilmansaasteista, meillä on selkeät rajat ja tämä on ehdoton arvo, jota ei voi ylittää. Eli kun markkinoille tulee uusi auto, silloin testataan, pysyvätkö nämä päästöt näiden rajojen alapuolella. Jos näin ei käy, autoa ei voida tuoda markkinoille. Skandaali paitsi mitä nyt on nähty tämän skandaalin jälkeen ja sitten on tehty näitä kansallisia testeitä todellisissa ajo-olosuhteissa ja tietyt autot eivät noudattaneet näitä rajoja, eli lainsäädäntöä on, mutta sitä ei sovellettu kunnolla kaikissa tapauksissa. Regulating CO2 is... Mutta se, miten säädellään hiilidioksidia, on erilainen juttu. Sehän liittyy polttoaineen kulutukseen, mitä vähemmän sitä parempi. Eli ei ole mitään kohtaa, jonka alalta yläpuolelta autoa ei saa laittaa markkinoille, ja tämä koskee typpioksideja, mutta ei hiilidioksidia. Tiedän, että tämä ongelma, joka liittyy todellisiin ajolosuhteisiin, on olemassa, mutta se on hiukan eri asia kuin se, että nämä hiukkaset ja typpioksidit pitäisi käsitellä samalla tavalla kuin hiilidioksidipäästöt. Niin siis tämä on todettu näissä ajoneuvotesteissä. Ja nyt on todettu, että sekä typpioksidien että hiilidioksidin osalta ajoneuvot eivät noudattaneet eurooppalaisia sääntöjä. Ja näiden ajoneuvojen osalta niitä ei ole vedetty pois markkinoilta. Um, niin, mitä tulee hiilidioksidipäästöihin, ei ole mitään näyttöä siitä, että jotain laitonta olisi tapahtunut vielä. Toivottavasti ei myöskään tule tapahtumaan, mutta mitään laitonta ei ole tapahtunut. Joustavuuden sisällä oli tapahtumia, niihin on varauduttu lainsäädännössä. Niitä ehkä käytettiin vähän liikaa hyväksi autoteollisuudessa, mutta se ei kuitenkaan ole laitonta. Siis siellä laitonta, mutta joustavaa. Kun on kuski ja on sitten joustava esimerkiksi nopeusrajoitusten osalta ja sitten selittää poliisille, että olkaa nyt joustavia, koska tämä nyt oli vain pieni mukautus. Ei se ole sääntö. Kyllä te varmaan sen myönnätte, että joustavuus ja rikollisuus on äh, termikysymys, mutta juridisesti se on aika sama asia. Niin lainsäädännön täytäntöpano onnistuu ainoastaan verrat, kun verrataan siihen, mitä lainsäädännössä on todettu. Ja lainsäädännön puitteissa tämä on ikävä, mutta tässä syklissä on sallittu joustavuutta, joka on liian löyhä, kun ajatellaan mitä tiedämme nyt. Ja siksi haluamme oikaista tällaiset puutteet. Niin palaan vielä kysymykseen, joka, siis tähän kysymykseen viisi. Siinä on tehty tämä pyyntö, eli pitäisi kehittää menetelmiä, joilla havaitaan näitä estolaitteita. Voisitteko kertoa vähän yksityiskohtaisemmin, onko teillä jonkinlainen aikataulu, koskeeko tämä vain hiilidioksidipäästöjä vai kaikkia päästöjä, myöskin typpioksidipäästöjä? Um, well, we, we work with the, uh, the JRC. Me teemme työtä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa monissa osissa autolainsäädäntöä, mutta Tämä asia, viittaa, että liittyy näihin todellisiin ajopäästöihin. Ja siellä on hyvin paljon vaihtelua liittyen auton käyttöön. Ja ajokäyttäytyminen hyvin pitkälti määrittelee sen, kuinka paljon päästöjä syntyy. Ja tästä syystä pyysimme tutkijoita laatimaan vastauksen sen suhteen, mitä tutkimuskeskus voi tulevaisuudessa tehdä, jotta säännöt olisivat parempia ja jotta paremmin noudatettaisiin sääntöjä, mutta näin ei vielä ole. Ja tässä on tehty ero perinteisten saasteiden ja sitten hiilidioksidin välillä. Timo Bakker. Ja, en ik zal maar puhun hollantia. Tervetuloa. Palaisin vielä siihen hiilidioksidikysymykseen ja sitten näihin typpioksidikysymyksiin. Te vastasitte tähän jo kirjallisesti, eli että komissio tekee kovasti työtä sekä hiilidioksidi- että typpioksidipäästöjen osalta. Ja sanoitte, että teknologia on olemassa myöskin dieselmoottoreille, jotta päästään näihin rajoihin, mutta autovalmistaja tietysti sitten päättää, millaisia investointeja hän tekee. Ja samalla kirjallisissa vastauksissa te totesitte, että 2000-luvulla politiikassa keskityttiin lähinnä hiukkasten määrän rajoittamiseen eikä niinkään typpioksidin. Ja tämä vastaa sitä vastausta, jonka kuulimme Dimasilta ja Potocnikilta. Ja mielestäni tässä on hiukan erilainen lähestymistapa kuin Yhdysvalloissa. Mehän kuulimme syyskuussa näistä uusista tapauksista ja IPAn edustaja sanoi, että olemme kuulleet argumentteja, että AP täytyy valita NOx-vähennykset ja hiilidioksidin vähennykset ja täytyy löytää tasapaino, koska kumpaakin ei voi toteuttaa, mutta me torjuimme tämän. Me katsoimme, että teknologiaa on, jotta voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja typpioksidipäästöjä samaan aikaan, ja se on ollut lähestymistapahtuma. Ja mitä mieltä olet tästä Crammelerin lausunnosta? Se on ihan järkevä lausunto. Meidän täytyy nyt katsoa, mitä käytetään uutta teknologiaa, joita autoissa käytetään. Siellä on hybriditeknologiaa ja sitten on sähköautoja. Ja siellä sekä hiilidioksidi että perinteiset typioksidi ja nämä hiukkaspäästöt on saatu alennettua huomattavasti. Meillä on teknologiaa ja meidän täytyy katsoa, mihin sääntelyssä keskitytään, eli valtaosa autoista kuitenkin pysyy tässä kolmen, viiden, kymmenen vuoden aikana. Ne ovat edelleen bensa- ja dieselautoja, ja meidän täytyy se ottaa huomioon tässä arvioinnissa. Ja tätä me nyt työstämme uuden ehdotuksen osalta, joka tulee parlamentin ensi vuonna. Eli yhtäältä meidän täytyy keskittyä näihin vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja samalla meidän täytyy sitten saada tätä polttoainekulutusta alaspäin sekä bensiini- että dieselmoottorin osalta. No, katsotteko nyt, että Euroopan unioni jälkikäteen on toiminut ihan yksipuolisesti ja keskittynyt liikaa yhteen asiaan? Pitäisikö nyt toimia eri tavalla? jos yksi virhe on tehty, niin se on varmaan se, että olemme suosineet liikaa diesel-ajoneuvoja, koska tämä dieselvero on tehty niin houkuttelevaksi. Ja tämä nyt ei ole EUn asia, vaan se kuuluu jäsenvaltioille. Siellähän vältetään veroista. Mutta kollektiivisesti Euroopassa me olemme antaneet merkin siinä, että täällä ei saa käydä niin kuin Yhdysvalloissa. Siellähän ei ole mitään etua, kun vertaan dieseliä ja bensiiniä. Ja siellä diesel ajoneuvo on ollut perinteisesti paljon vähemmän ja osa autovalmistajista on kiinnittänyt tähän huomiota ja tiedämme, mitä seuraamuksia sillä on ollut. Sitten kun ajatellaan EUta ja Yhdysvaltoja, olemme nyt käyneet vuoropuhelua ja vaihtaneet hyviä käytänteitä ja katsoneet myöskin, miten valvonta ja testit hoidetaan. Miten arvioisitte tätä nyt tällä hetkellä? Meillä on Yhdysvaltojen kanssa intensiivistä yhteistyötä ja siellähän on hyvin edistyksellistä sääntelyä esimerkiksi Kaliforniassa. Meillä on säännöllistä vuoropuhelua kanssa. Onko siellä tullut tuloksia? No me toivomme siitä, me juuri valmistelemme tätä arviointia kun, näitä, kun valmistelemme ensi vuoden ehdotusta ja kun katsotaan jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen näyttöä, niin otamme kaikki huomioon, jotta saisimme aikaan paremman ehdotuksen. Uh, Kiitoksia, edustaja Federle. Kiitos. Ja kiitos siitä, että olette täällä kuulemisessa ja annatte meille arvokasta lisätietoa tähän tutkimukseemme. Kuten on mainittu jo aiemmin, jo vuonna 2008 kirjeessä Enterprise-pääosastolle te viittasitte siihen, että järjestelmä koski ajoneuvosta olevia päästöjä ja tyyppihyväksyntää on sään, säädöksellisesti epäonnistunut eikä saa aikaan asianmukaisia tuloksia. Oli jo selvää, että PEMS menettely pitäisi ottaa käyttöön ennen täyttää euro 6 ja niin edelleen. Se merkitsee sitä, että keskustelu, jota on käyty valiokunnassa, siitä, miksi oli pystytty samaan aikaan tuloksia valvonnassa ja lainsäädännön täyttämisessä. Te jo esititte ajatuksia, jotka olisivat asettaneet meidät hiukan parempaan asemaan kuin missä nyt olemme. Kysymys on istunnallisesta ongelmasta Envi ja Ensö pääosastojen välillä. Miten tämä nähtiin? jatkui, miten keskustelu jatkui tästä eteenpäin, sillä me olemme tulossa nyt keskustelun ytimeen siihen, miksi tä, mitään ei tapahtunut. Olemme saaneet tietoa jo 2000-luvun alusta, jolloin huomattiin, että oli huomattavia eroja testien ja todellisten ajolosuhteiden välillä. Oli erilaisia ehdotuksia, jotka torjuttiin ja koko prosessia lykättiin. Te olette hyvin selkeästi puhunut toiseen suuntaan. Miksi tätä ei otettu huomioon. Mikä on teidän näkemyksen siitä, mitä tapahtuu Enterprise-pääosastolla? We see... ne, näemme tällaista suurta kehitystä lainsäädännössä, jossa pyritään täydentämään laboratoriokokeita päästökokeilla, jotka tapahtuvat tulissa ajosuhteissa. Tämä oli kommentti, jonka aikanaan tein. Mutta tämä oli uuden tyyppistä lainsäädäntöä, josta ei ollut mitään kokemusta Euroopassa – perinnelainsäädännössä oli kysymys pölynimureista tai jääkaapeista, oli tuote, tuotteeseen liittyvä ja se merkitsee, että testi tehdään laboratoriossa, olipa hyvä tai huono. Todellisessa päästöolosuhteessa päästö olivat aivan uuden tyyppinen tapa säädellä. Me näimme, että tämä oli ollut, vält, olisi välttämätöntä, koska näimme, että ilman laatu ei parantunut niin nopeasti kuin olimme toivoneet ja kiinnitimme huomiota siihen, että tarvittaisinko lisää säätelyä. Vei aikaa saada ajatus kypsymään ja nyt voin tänään olla iloinen siitä, että tämä lähestymistapa on otettu nyt täydentämään laboratoriosykliä. Palaan tähän vielä, jos ehdi, mutta meillä on toinen asia, joka on vielä tärkeämpi. Vastauksessa kysymykseen numero viisi te toteatte, että Tällaiset estolaitteet on kielletty asetuksessa 715 vuodelta 2007. Nyt jos katsotaan tätä asiota, niin näyttää siltä, että olemassa ristiriita eh, Enterprise-pääosaston suunnalla. Olemme kuulleet tämän eh, ja nimenomaan siis suhteessa Envi-pääosastoon, koska on kysymys tällaisesta eh, estostrategioista tämän asian usein otteeseen yhteisövaliokunnassa estääkö lainsäädäntö laitteet vai estääkö se myös tällaiset estostrategiat? I think when pure... Nyt jos ajatellaan puhdasta lainsäädännön noudattamista, silloin laite on todennäköisesti se, joka on ehdottomasti laiton toimin, toimi, joka on kielletty. Minun pitäisi palata lainsäädäntöpuitteisiin, joissa me ilmasto pääosastana toimii silloin, kun on kysymys hiilioksidipäästöistä, mutta olisi reilua todeta, että kansalliset viranomaiset tarvitsevat hyvin kattavat puitteet, joissa ne voivat toimia. Ja nuo puitteet ovat olemassa, niitä hallitsee Enterprise-pääosasto. Ja tähän liittyvät kysymy- kysymykset kuuluisivat enemmänkin kollegoille Enterprise-pääosastolta. Me olemme pyrkineet tekemään myös menneisyydessä sitä, että olisi tällaista täydentävyyttä, että pyrkisimme samaan aikaan sen ympäristöllisen tuloksen, johon me pyrimme. Ja on nyt aika lailla herähdyttävä se, että ei vieläkään ole päästy tavoitteisiin kaupunkialueilla Ajattelen tutkimusta, jota on tekemässä ja ajattelen myöskin eurokuutosta, joka on vielä esillä. Ää... Lyhyesti vielä. Mainitsitte, että lainsäädäntö perustuu testeihin, että kaikki tuotteet testata tuotekohtaisesti, mutta on syytä ehkä olla huolissaan tästä eri tuotteiden osalta, jotka ovat olleet testien kohteena. Onko syytä ajatella, että esimerkiksi äh, pölynivuudet tai pesukoneet tai mitä tahansa tutkitaan, että niidenkin osalta saattaisi olla lainsäädännöllisiä virheitä tai, tai puutteita seurannassa, mitä tulee meidän testimenettelyihin lainsäädännön osalta. Pyrin olemaan käytännön lähinnä lähestymistavassa, niin auto on erityisen energia intensiivinen äh, laita, jolla on välillisiä vaikutuksia, äh, siis välittömiä vaikutuksia niin kuin äh, päästöt ilma, ilmastoon ja muuhun, mutta jos ollaan hiilidioksidia, me pyrimme tutkijoita esittämään meille parhaan mahdolliset neuvot, olivat hyvin varovaisia siinä. Kun me kysymme heitä, he sanovat, että me emme ole vielä täysin varmoja siitä, voidaanko näin toimia, koska vaihtelu on niin suurta, voi olla 30-35 prosentin vaihtelua. Ajattelen sitä, mitä tulee syntyä laboratoriatesteissä. Ja olemme pyytäneet tietoa siitä, miten tämä voidaan ottaa huomioon tulevasta lainsäädännössä, koska me haluamme, että asiat saadaan hoidettua oikealla tavalla. Konečna. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, Haluaisin palata siihen, kun puhuitte yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa, sääntelyviranomaisten kanssa. Sanoitte, että tätä yhteistyötä on. Viimeisimpien tietojeni mukaan tässä Kaliforniasta, kun ajatellaan Audi-päästöskandaalia, Miten uskottavaa, luotettavaa teidän mielestänne ovat nämä tiedot Audin estolaitteista. Ja oletteko keskustelleet yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa näistä kysymyksistä? Kiitoksia, että otitte nämä asiat esille. Tämä on aivan viimeinen aikaista tapahtumaketjua ja me olemme reagoineet tähän välittömästi. Me olemme olleet jo yhteistyössä yhdysvaltalaiskollegojen kanssa. Mitä todellista näyttöä voimme saada yhdysvaltalaisilta tässä, mutta meillä ei ole vielä mitään vahvaa hakata vastausta tähän, koska asia on, vasta, asia on ollut käsittelyssä vasta muutaman päivän ajan. Mutta olimme aivan yhtä yllättyneitä kuin kaikki muutkin, että tällaista tapahtuu myös Audi-brändin keskuudessa. Domníváte se, že ve chvíli, kdy ty skutečné a reálné podklady... Uskotteko, että sitten kun teillä on tässä tietoja, voitte toimittaa ne myös meille, koska me olemme tutkintavaliokunta. Of transparency. Me noudatamme avoimuuden perinteitä. Meidän täytyy tarkastella ensin näiden tietojen luotettavuutta, mutta me kyllä käymme keskusteluja kaikkien eri osapuolten kanssa, kun valmistelemme seuraavaa lainsäädäntöä. Jos meillä on käsittelyssä faktatietoa, tulee se sitten mistä tahansa, vaikka Kaliforniasta, niin me kyllä me käytämme sitä vaikutusarvioinnissamme eikä minulla ole mitään haluja tätä kenettäkään piilotella. Täällä bych si chtěla dostat k tomu... Eh, Kiitokset. Mitä mieltä olette siitä, että päästöskandaalin takia meillä täällä Euroopassa ei ole todellista eurooppalaista dataa? Voisiko tällä olla vaikutusta Pariisin ilmastosopimukseen? Me emme ole pelkästään epäluotettavia tässä, vaan asioita on myös hyvin vaikea arvioida, koska skandaaleita tulee yksi toisensa jälkeen. Miten näette tämän yhteyden Pariisin ilmastosopimuksen? Kiitoksia. Joka vuosi ennen, kuin menemme COP-kokoukseen, niin kuin tänä vuonna ennen Marrakeshin kokousta, teimme raportin. Euroopan ympäristövirasto ja Euroopan komissio julkaisivat raportin viime, tämänhetkisestä tilanteesta. Ja tässä tiedot perustuivat potoaineiden myyntiin eikä autolainsäädäntöön. Me uskomme, että päästötavoitteiden osalta ollaan oikealla tiellä 2020 tavoitteiden suhteen. Ja näihin eivät suoraan, ja meidän laskelmiimme ei suoraan vaikuta nämä uudet näyt, näytteet, vaan vaan todellakin tämä tieto perustuu polttoainemyyntimääröihin. Viimeinen kysymykseni teille on seuraava. Tuossa aikaisemmin totesitte kollegalle, että lainsäädännön täytäntöön pano johtaa siihen, että, no sanotaan nyt vaikka niin, että me luomme sellaista lainsäädäntöä, joka täytyy olla täytäntöön pantavissa, sellaista, jota, jonka osalta ei voida huijata, huijata. Elämän ja politiikassa toimimisen kokemuksen ja pohjalta uskotteko, että pystymme te- luomaan tällaista tekstiä? Voisiko tässä esimerkiksi yhdenmukaisuusluvun osalta olla tiettyä joustavuutta? Ja että porsareikiä ei enää löydy. Oletteko varmoja, että saamme aikaiseksi sellaisen tekstin, jonka pohjalta ei sitten huijaukset enää onnistu? Vieläkin elettelen toivoa pitkien neuvottelun jälkeen Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, mutta me tiedämme, että loppusovitteluissa kompromisseja tehdään. Ja aina nämä kompromissit eivät johdu, johda niin selkeään lainsäädännöllisen kieleen kuin joskus haluaisimme. Joskus useimmissa tapauksissa nämä kompromissit eivät johda mihinkään ongelmiin, mutta tässä tapauksessa se jousto, joka liittyy NEDC-testisykliin, johti johti sellaisen joustavuuteen, jota olisimme mieluummin välttäneet. Yhteisessä lainsäädännössä ensi vuonna tulemme kiinnittämään maksimaalisesti huomiota siihen, että tällaista kokemusta ei enää toisteta. Ja minä voin vain nyt tässä vedota teidän rakentavaan yhteistyöhönne, kun käymme näitä loppuneuvotteluja neuvoston ja parlamentin kanssa, niin että löydämme hyvin selkeän ratkaisun tähän. Kiitoksia. Palaisin vuoteen 2005, jolloin vastasitte, että pelkästään ilmastoasioista, vaan tasa-arvosta yleensä. Kun Euro 5 ehdotus tuli komissiosta, siinä ei ollut mukana mitään uusia NOx-rajoja, mutta oli tiettyjä skenaarioita, jotka oli otettu mukaan vaikutusten arviointiin Eli suosittiko ympäristöpääarvoita että NOx-arvo pitäisi ottaa mukaan euro ehdotukseen jonka komissio teki? Well, we had uh, an inter-service... Uh, Meillä oli pääosastojen välinen konsultointiverkosto, enkä nyt ihan tarkkaan muista, mitä ehdotuksia tehtiin vaikutusten arviointien pohjalta. Mutta vaikutusten arviointi sinänsä on osa tätä keskustelua. Ja kerättyjen todisteiden pohjalta sitten tehdään yhteinen päätös, eli valitaanko ratkaisu A, B vai C. Niin voi muistuttaa, siellä oli erilaisia skenaarioita testattu, 75 milligrammaa, 150 milligrammaa, 200 milligrammaa ja kustannukset. Niin ensinnäkin todettiin etyteoriassa tavoitteisiin voitaisiin päästä ja arvioitiin kustannuksia ottaen huomioon käytettävän teknologian vuonna 2005. Ja arvioitiin, että 75 milligramman osalta 590 euroa tulisi lisäkustannuksia. Eli ehkä nyt muistatte enemmän tästä konsultoinnista, että ehkä voisitte jopa toimittaa valiokunnalle näitä tietoja ja vastauksia, joita ympäristöpääosasto antoi näihin kysymyksiin. We can, uh, dig up the information. Niin voimme etsiä nämä tiedot, joihin viittasitte, ja voimme tietysti palata tähän, mutta kustannukset tietysti liittyvät, jotka liittyvät autoihin. Sehän oli vaikutusten arvioinnin, arvioinnin ytimessä, jota nyt tällä hetkellä tehdään. Ainahan on kustannuksia, jotka voivat olla korkeita lyhyellä aikavälillä, mutta paljon alhaisempia sitten pitkällä aikavälillä. Ja tämä tasapainotus on se asia, jota nyt tarkastelemme. Esimerkiksi tiedämme kaikki, että sähköautot tällä hetkellä maksavat monta tuhatta euroa enemmän kuin perinteinen bensiini- tai dieselauto. Ja nämä ovat elementtejä, joita me nyt tarkastelemme ja teemme sitten ehdotuksen niiden pohjalta. Tietysti kustannus jakantuu vuosina ajalle ja ehdotus ei tullut voimaan välittömästi, eli voitaisiin kuvitella, että varsinaiset kustannukset ovat alhaisempia. Eli ymmärrätkö sen, että parlamentin kannalta meillä on epäilyksiä sen suhteen, että jos komissio ei halunnut ottaa näitä NOx-tavoitteita käyttöön ollenkaan, niin silloin myöskään yrityksen pääosasto ei katsonut, miten näitä sääntöjä pannaan täytäntöön. No, en ole samaa mieltä tästä toisesta osasta, mitä sanoitte. Meillä on argumentteja, jotka liittyvät näihin odotettuihin kustannusten nousuihin eri automalleissa, mutta se, että emme kunnolla panisi lainsäädäntöä täytäntöön, niin se on, se on mennyt vähän liian pitkälle. Meillä on kollektiivinen kulttuuri ja ongelmia on nyt on siellä, että näissä tarkistuksissa ja täytäntöönpanossa on liikaa epätasapainoa, kun ajatellaan, mitä tehdään Euroopan tasolla ja mitä tehdään kansallisella tasolla jäsenvaltioiden tasolla. Ja tämä tasapaino täytyy ottaa uudelleen tarkasteltavaksi ja täytyy katsoa, siis en ole huomannut, että mitenkään olisi ollut löyhää työpanoa. Mutta olisi hyvä valiokunnalle, jos voisitte toimittaa meille tämä ympäristön pääosaston vastaus näihin kysymyksiin. Ja sitten vielä jatkokysymys siitä, mitä kollega kyseli Audi-tapauksesta, joka on nyt tullut ilmi. Sanoitte, että tähän mennessä ette ole saaneet vastauksia, joten ette nyt ihan tiedä, onko selkeää näyttöä estolaitteista hiilidioksidikysymyksissä, mutta me kaikki tietysti odotamme, että te saatte näitä todisteita eteen hetkenä minun hyvänsä. Eli mitä sitten tapahtuu sen jälkeen? Jos oikein ymmärsin, niin näitä autoja on myyty EU-ssa jopa tämän vuoden puolella – Eli mitä tyyppi hyväksyntäviranomaisen pitää tehdä, ja jos se ei niin te niin aikooko komissio käynnistää rikkomusmenettelyn? Ei, first we have to have... No ensinnäkin meidän täytyy saada todisteita siitä, mitä on tapahtunut Audille. Meillä on nyt käytössämme lehtiartikkeleita, jotka ehkä pitävät paikkansa tai sitten eivät, mutta meidän täytyy saada viranomaisilta vastaus siitä, mitä on tapahtunut. Ja jos vastaus tulee, jos jotain laitonta on tapahtunut, niin sitten asia pitää tutkia tarkemmin. Mutta tässä vaiheessa ei vielä olla, koska kuten sanoin, hiilidioksidin kysymyksissä on vielä paljon joustavuutta ja suvaitsevaisuutta. Eli meidän täytyy kunnolla vielä tarkistaa, mikä nyt on kiistetty. Ja amerikkalaisilta kollegoilta vielä emme ole saaneet mitään vakuuttavaa näyttöä siitä, että näin olisi tapahtunut. Edustaja Evin. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Tämä kysymys numero kolme. Te sanoitte siinä, että on luonnollisia eroja komission eri pääosastojen välillä, ei neuvoston ja parlamentin välillä. Ja lopullinen sopimus asetuksesta, joka liittyy Euroviitosen 5 ja on kuitenkin tyydyttävä. Mutta kun otetaan huomioon, että kun asetuksesta päätettiin, niin vuosikausia oli jo tiedetty, että nämä testit eivät enää vastaa todellisia ajo-olosuhteita. Ja jo silloin oli käytössä vaihtoehtoisia testejä. Eli tämä Artemis Driving Cycle-testi, jota käytettiin esimerkiksi tietyissä testeissä. Ja miksei näitä testejä muutettu välittömästi ja lähdetty tämän uuden testimenetelmän tielle? Well, we have to work on, on the two strands. Niin, meidän täytyy katsoa näitä ennakkotestejä ja sitten näitä valvontatestejä, kun ajoneuvot ovat jo tiellä. NEDCn, e eli uusin eurooppalaisen ajosyklin osalta, ei vielä ollut mitään vaihtoehtoa. Eli me teemme nopeasti työtä ja meidän täytyy saada YK hyväksyntä menettelyille. Se on hyvin raskas menettely ja jos se olisi ollut nopeampaa, niin olisin ollut siitä iloinen, mutta aikaa meni paljon, nyt meillä se on. 2 on melkein eurooppalaisessa lainsäädäntöä ja se on hyvä. Sitten todelliset epästä. Siis miksi tämä Artemis Driving Cycle ei ollut kunnollinen vaihtoehto mielestänne, koska sehän oli olemassa ja sitä oli käytetty. No. Siis nämä todelliset ajoneuvot. Siis tämä Common Artemis Driving Cycle, se on testimenettely, jota on aikaisemmin käytetty ja myöskin tällä hetkellä – Myöskin se on mainittu tässä päästötutkimuksessa kuljetuspuolella. Komissio on tämän maininnut ja Euroopan ympäristövirasto. Se on vaihtoehtoinen testimenetelmä, jota on käytetty, eli miksi sitä ei otettu huomioon vaihtoehtona aikoinaan? Between... Niin tässä on nyt ero, kun katsotaan testisyklejä, joita käytetään osana lainsäädäntöä ja joiden pohjalta me tarkistamme noudatukset, jos noudat, lakia ei ole noudatettu, niin silloin autoa ei saa viedä markkinoille. Ja sitten on testisyklejä, joita käytetään tutkimuslaboratorioissa. Ne ovat hyvin erilaisia, hyvin vaihtelevia. Jotkut ovat hyviä, toiset vähemmän hyviä. Mutta jos niitä ei ole kirjattu lainsäädäntöön, niin silloin tällaista noudattamismenettelyä ei voi pohjata sille. Ja tämä menettely, jota, jonka pohjalta on säädetty lakeja, se on ollut tämä NEDC ja nyt sitten tulee 2V LTP. Ja sitten oli muita testejä, joita on käytetty eri instituutioissa, mutta niitä ei ole kirjattu lainsäädäntöön, ja se sitten rajoitti mahdollisuuksiamme. Mutta sitten tämä toinen asia, nämä todelliset ajopäästöt, niin olemme iloisia, että meillä nyt on näitä todellisia ajopäästöjä käsitelty. Me olemme katsoneet näitä klassisia saasteita, ja jos saamme tutkijoilta hyviä neuvoja, niin voimme tehdä näin myöskin hiilidioksidin osalta. Se olisi erittäin hyvä. Lei però non crede che... Ettekö kuitenkin katso, että kun ei valittu parempaa testimenetelmää jo aikanaan, niin se on saattanut herättää epäilyksiä siitä, että näitä sääntöjä on pidetty tyydyttävinä, koska niitä on helppo käsitellä. Tässä on se, että nämä testit eivät olleet edustavia ja että kun katsotaan kuinka paljon oli joustavuutta näiden autojen osalta, eli nämä golden cars, ettekö katso, että tämä saattaa olla perusteltu epäilys, joka nyt on otettu esille? I have full sympathy for better test cycles. Ymmärrän kyllä parempia testaussyklejä laboratorioissa ja muualla, mutta lainsäädännön pitää olla sellainen, että se luo varmuutta myöskin teollisuudelle, koska kestää useita vuosia valmistaa uusi auto. Eli alussa heidän jo täytyy tietää, mikä on tilanne. Eli on ikävä, että kesti kymmenen vuotta ennen kuin päästiin vanhasta menetelmästä uuteen, mutta tämä on se ongelma, kun sääntelemme kaikkia näitä asioita. Erityisesti kun tarkastamme sitten, miten sääntöjä on noudatettu. Se on hankala prosessi ja kun olemme nyt nähneet, mitä kaikkea on tullut esille viime aikoina. Tätä ei siis ole kirjattu lainsäädäntöön ja meidän täytyy tehdä ero testien välillä, joita käytetään laboratorioissa. Ja sitten on testejä, jotka on kirjattu lainsäädäntöön ja joiden pohjalta sitten tarkistetaan tätä lainaudattamista. Sitten seuraava kyselykierros, herra Salva. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksinkertainen kysymys. Vastauksen yksinkertaisuudesta en sitten tiedäkään. Mihin toimiin täytyy ryhtyä, jotta tällaista skandaalia ei enää tapahdu? I think that we can... Mielestäni me voimme estää paljon tätä jouston käyttöä, jota tapahtui NEDCn parissa, kun siirrytään WTPLään. Näyttö osoittaa tähän suuntaan. Toinen seikka on sitten se, että testisykliin riippumatonta joustoa saadaan pois myös sillä, että siivotaan lainsäädäntöämme. Tämä on myös osa tätä ehdotusta. Tämän kautta me saamme koko sen, mitä nyt on nähty, poistettua CO2-päästöjen osalta Niihin vaikuttaa esimerkiksi ajokäyttäytyminen. On paljon tehty tutkimuksia siitä, että jos ajaa ympäristö ystävällisellä autolla, mutta äh, ajaa kuin hullu, niin äh, päästöt voivat edelleen olla korkeita. Joten me tarvitsemme myös täydentäviä toimia, joilla parannetaan kuskien tietoisuutta ja otetaan huomioon myös esimerkiksi kaupunkiympäristö ja auton käyttö siellä. Tässä on siis paljon täydentäviä toimia, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Perustana on kuitenkin WTLP ja uudenlainen tyyppihyväksyntä asetus, jota käsitellään. Niiden kautta saamme aivan toisenlaisen kuvan aikaiseksi kuin mitä tähän asti on nähty. uskotteko, että uusi ehdotus ei tule olemaan kuitenkaan riittävä? Sanoitte, että tarvitaan täydentäviä toimia vielä. Ymmärsinkö oikein? Where we are still waiting for... Tässä me edelleen odottelemme tieteellisen neuvontavan komitean ohjeistusta ajatellen todellisia ajolosuhteita on hyvin eri asian mitata CO2-päästöjä kuin perinteisiä saastuttajia. Tämän vuoksi me tarvitsemme tieteellistä neuvonantoa eh, ja se pitäisi saada tässä kuun loppuun mennessä. Jos tämä voidaan ottaa eh, riittävän kypsänä ja valmiina mukaan lainsäädäntöön, niin ne, lainsäädäntöömme, niin me todella tulemme yrittämään sitä, mutta mennään nyt askel kerrallaan, poistetaan joustot, otetaan käyttöön WLTP ja uusi tyyppihyväksyntäjärjestelmä ja sitten sitten riippuen tieteellisen novantavan komitean ohjeista, voimmeko vielä parantaa todellisia ajoolosuhteita? Kiitoksia. Viimeiseksi vielä voisitteko hieman kertoa jäsenvaltioiden roolista ajatellen komission uutta ehdotusta? Mitkä jäsenvaltiot ovat tukeneet sitä vahvalla tavalla ja mitkä ovat sitten olleet enemmän vastarannan kiskiä? Me keskustelemme kaikkien toimijoiden, mukaan lukien jäsenvaltioiden kanssa tietojen keräämiseksi ja kentällä on paljon erilaisia kantoja. Nyt me yritämme tiivistää tätä, tehdä oman arviomme ja esittää ehdotuksemme. Uskon, että kaikki jäsenvaltio tunnistavat sen, että niin kasvihuonekaasupäästöihin kuin ilmansaastutteihin muihin täytyy puuttua tässä – mutta tämä ei tietenkään tule olemaan ehdotuksena vielä täysin riittävä. Tässä on muitakin toimia, verotuksellisia, liikenteen järjestämistä, kaupunkien liikennejärjestelyt, ajokäyttäytyminen. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka tulevat olemaan tulevaisuudessakin tärkeitä CO2 päästöjen leikkaamisen kannalta. Sorry, I I was coming... Niin. Kiitos vastauksista. Minua mietittävät jotkut keskustelut, joita on käyty silloin, kun te olitte vastuussa ilmanlaadusta ympäristöpääosastolla. Yksi asia, jota olemme pyrkineet käsittelemään tässä valikunnassa, on menettelyt, jotka olivat olemassa sitä varten, että komissiossa syntyisi hälytys mahdollisista EU-lainsäädännön rikkomuksista. Oliko mitään keskustelua teidän alueellanne tunnustan, että te ette ollut vastuussa näistä kysymyksistä, siis niistä eroista, joita oli kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen välillä. Ajattelin sitä, että kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajat joutuvat antamaan tietoa siitä, onko tällaisia estolaitteita tai suojelulaitteita sovellettaisiin antikraskaiden hyötyajoneuvon osalta, mutta tämähän ei koske kevyitä. Oliko pääosastojen välillä mitään keskustelua näistä asioista? Sorry, I cannot act. Minä en aktiivisesti voi muistaa sitä, että olisi ollut tällaista keskustelua, mutta nämä hyötyönevot ovat aivan eri asia ajatellen kustannuksia – ja testeitä, testejä ajatellen myöskin laitteita, joita se on kuorma-autoissa. Se on äh, hyvin pieni osa kustannuksia, kun verrataan tätä esimerkiksi kevyisin äh, hyötyaineivoihin sinne kevyet hyötyainevot ovat ne, mitä me katsoimme. Tällaiset perinteiset saastuttajat, raskaat hyötyajoneuvot, niistä vastasi pääasiassa Enterprise-pääosasto. Niinpä kollegat Enterprise-pääosastolla, jotka käsittelivät tätä kysymystä, niin tietysti oli mukana myös kuluttajien äh, näkökanta, koska kuluttajat yhä enemmän valitsevat äh, ajoneuvoja nimenomaan niiden ympäristöllisen suorituskyvyn mukaisesti ja myöskin kulutuksen osalta tietysti, tai kulutuksen perusteella myös, mutta se, että näitä asioita käsitellään erikseen komissiossa, olisiko kenties parempi tapa hallinnoida näitä asioita, kun katsomme sekä ilmanlaatua että ilmastoa, ja koska ne ovat lähes yhteydessä toisiinsa, ja tämä on yksi myös siihen, miksi meillä on ongelmia dieselajoneuvojen kanssa. Olisiko teille ehdotuksia, että te haluaisitte tehdä meille siitä, miten tätä voitaisiin saada aikaiseksi? Minun kokemukseni menneisyyden osalta viime vuosikymmeneltä on se, että ajoneuvojen vaikutusarvio – se on sellainen asia, väline, jota pitäisi käyttää kollektiivisesti komissiossa. Sen pitäisi olla tällainen osallistava tapa toimia. Tällaista tapahtuu. Nyt ei voi olla vanhaa tapaa toimia, jossa yksi tai toinen pääosasto etenee äh, esitysluomuksen kanssa, joka ilmestyy kuin salama kirkaalta taivaalta. Ja nyt tämä komissio, joka meillä tällä hetkellä on, jossa on uudenlainen varapuheenjohtaja rakenne, siinä on parantunut tiedon jakaminen huomattavasti – Tämä on se henki, jossa nyt valmistelemme esityksiä ensi vuosia varten. Edustaja Karins. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on aika mielenkiintoista keskustelua. On aika selvää, että ikävä kyllä me pystymme toimimaan väärin. Meillä on ilmastotavoitteita, haluamme vähentää yhden tyyppisiä päästöjä, vaikkakaan ei pitäisi olla niin, niin sitten vahingossa tilanne on johtanut siihen, että dieselautoja on suosittu vähän liikaa. Te puhutte nyt näistä jäsenvaltioiden verojärjestelmistä, mutta kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja sitten tämä johtaa typpioksidipäästöihin ja sitten biopolttoaineet, ensimmäisen toisen sukupolven polttoaineet. Niihin tehtiin suuria investointeja. Ja esimerkiksi viljasta tislattiin etanolia. Investointeja on tehty ja sitten tajutaankin, että ehkä tämä ei ollutkaan paras vaihtoehto. Eli etanolia on nyt sitten laitettu polttoaineeseen, bensaan, mutta nyt on uutta teknologiaa ja pitää edetä ehkä eri tavalla, mutta työpaikkoja on luotu, investointeja on tehty. Emme halua kaikkea heittää hukkaan. Eli mikä sitten on seuraava vaihe? Kun tutkimuksia tehdään ja lainsäädäntöä hitaasti muutetaan ja testejä muutetaan hitaasti, niin lehdistä kun lukee tästä, niin vaikuttaa siltä, että autoteollisuus on reagoinut jo ajat sitten. Ja esimerkiksi Volkswagen on nyt julkisesti sanonut, että vuonna 2020 on 20 uutta sähköautomallia. Eli siellä on vaihdettu teknologiaa. Ja tähänhän tämä johtaa. Te puhutte näistä päästöttömistä autoista. Teollisuus ymmärtää, että kaikki haluavat päästä tulevaisuudessa eteenpäin. Mutta entä sitten siihen liittyvät ongelmat? Sähköautot liittyvät sitten akkujen tuotantoon ja se johtaa sitten käytettyihin akkuihin. Mitäs niille tehdään? Entäs sitten niihin liittyvät saasteongelmat tai litiumin ekstraktio? Olen lukenut, että jos se tehdään väärin, niin sillä saattaa olla erittäin kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Esimerkiksi Boliviassa, siellähän on suuria kerrostumia. Eli te olette yksi ihmisistä, jotka todella tuntevat tätä ilmastopolitiikkaa, mutta tässä nyt on kerran toimittu väärin typpioksidipäästöjen osalta ja kaksi kertaa nyt kun otetaan huomioon vielä biopolttoaineet, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet – mikä takaa sitten, että nyt hakkujen suhteen toimitaan oikein ja ollaanko tätä edes miettimässä? Oletteko te miettineet tätä? Jos meillä on sähköautoja, niin sieltä ei sitten tule suoraan näitä hiilidioksidipäästöjä, siis ei autoista, voimaloista kyllä, mutta sitten on muita ongelmia. No, voitteko kommentoida tätä? Well, thank you very much. Uh, is much... Kiitoksia. Tästä olisi paljon sanottavaa. Niitä puhuitte tästä teknologian neutraalisuudesta. Koska monella teknologialla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä autoissa, voi vähentää painoa, aerodynamiikkaa voidaan parantaa, voi olla vaikka sähkömoottori, voidaan muokata renkaita – Monia asioita voidaan tehdä ja meidän täytyy tarttua kaikkiin näihin mahdollisuuksiin. Ja siksi meidän täytyy tukea tätä teknologiaa, se on lainsäädännön ytimessä, mutta sitten kun katsotaan näitä sähköautoja tai päästöttömiä autoja, millä tavalla saadaan markkinoille, koska ainoastaan jos näitä autoja on paljon liikenteessä, niin silloin kustannukset laskevat ja sitten kun nähdään, miten nämä uudet tuotteet pärjäävät. Eli siksi teknologian neutraalius on tärkeä periaate, mutta ehkä tässä on markkinarako, jota pitää tukea. Ja sitten muuallakin maailmassa toimitetaan samalla tavalla, jos katsotaan mitä nyt esimerkiksi Kiinassa tapahtuu – siitä saattaa tulla sähköauton suurin tuottaja lähetulevaisuudessa. Ja haluammeko sitten menettää nämä markkinat kokonaan? Tämä on yksi asia, joka täytyy ottaa huomioon. Eli olemme olleet hyviä siinä, mitä olemme tuottaneet. Meillä on Euroopan autot ovat hiilidioksidiystävällisempiä autoja, mutta ehkä on asia, johon pitää vielä keskittyä. Mutta yhdestä asiasta olemme tiukkoja, eli me emme halua mitään takautuvaa lainsäädäntöä. Te puhutte biopolttoaineista. Me emme nyt voi muuttaa lainsäädäntöä yhdessä yössä ja sitten asettaa investoijia ja muita riskialttiiseen tilanteeseen. Eli meidän täytyy ottaa heille aikaa poistua tästä tuotannosta ja vielä tarhansa takaisin. Kos. Niin tästä kysyisin, koska lainsäädäntö ja tavoitteet että tietysti investoinnit, investointeja on tehty ja, ja ne nyt sitten jälkikäteen katsottuna eivät ole kaikkein fiksuimpia. Entäs sitten nämä litiumin hankinta ja nämä akut? Onko kukaan tehnyt tutkimusta siitä, mitä tehdään sitten akuille sitten, kun auto ei enää toimi? Laitetaanko se vain roskikseen? Käyttääkö sitä joku uudelleen? Epäilen. Eli miten se hoidetaan? Eli jos yhdestä prosentista mennään 30 prosenttiin EU-ssa, niin sitten meillä on melkoinen ongelma. Cycling of these batteries. Akkujen kierrätys tietysti on se, mitä pitäisi tehdä. Meillä on jo yrityksiä, jotka investoivat tähän. Ja meillä on myöskin verkosto, kun on auto, sitten menee korjaamolle. Ja siellä on sitten joku piste, jossa kerätään näitä akkuja. Eli sitten tähän liittyy myöskin se, miten sähköä tuotetaan jos se voidaan hoitaa uusiutuvilla energialähteillä, niin sitten olemme oikealla tiellä. Mutta jos sitä sähköä tuotetaan hiilellä, niin silloin nämä edut ovat kyseenalaisia. Ja siksi meidän täytyy ottaa nämä kummatkin huomioon. Ja näin olemme yrittäneet tehdä energiaunionissa. Olemme nähneet jo tämän tulevaisuuden sähköajoneuvojen osalta, mutta se ei ole ainoa ajoneuvomalli, koska sitten uusiutuvien energialähteillä saadaan jo yksi kilowattitunti tuotettua ja sitten toinen poisko tulee jostain muualta. Eli meillä pitää olla integroitu lähestymistapa. Täällä on esitetty kovin monta lisäkysymystä. Yritän pitää puheenjohtajasta kiinni. Rova Saldemos. Niin. Tämän valiokunnan tarkoitus on viime kädessä estää uusien skandaalien syntyminen. Pyrimme löytämään tai selvittämään se, mitä tapahtui, missä ovat porsareet ja niin edelleen. Tiedämme, että autotollisuus valehtelee ja pettää ja jäsenvaltiot ovat tehneet tarpeeksi. Joten minä kysyisin hiukan täsmällisemmin. Jotkut kollegat ovat jo puhuneet nimittäin tästä asiasta. Uskotteko te, että jos esimerkiksi Envi-pääosasto olisi vastuussa tyyppihyvästä lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta, meillä olisimme voineet estää tämän skandaalin syntymisen? Olemme saaneet tänään kuulla, että jotkut virkamiehet olivat tietoisia eh, sy- syklissä huijaamisesta ja vastaavasta. Jos envipääosasta olisi vastuussa, olisiko kenties painopiste muuttunut tai virkamiesten eh, tapa nähdä asiaa? Tämä on hyvin hypoteettinen kysymys, mutta jos ajattelen ehdotusten pohjalta, et, ja oli, olipa valmistelusta mikä tahansa se tulee sen jälkeen neuvoston ja parlamentin, ja samat voimat eh, ovat nousevassa esille neuvostossa ja parlamentissa ja muissa yhteyksissä, eli viime kädessä lainsäädännöstä päättävät neuvosto ja parlamentti. En puhu lainsäädäntöprosessista, puhun siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu sitten, kun lainsäädäntö on olemassa. Olemme voineet ymmärtää, että ihmiset kirjoittivat komission asiasta ja virkamiehet olivat tietoisia syklissä huijaamisesta. Jos tällaista tietoa on ollut komissiossa, olisiko voinut tapahtua muutoksia? Kenties tämä on hiukan vaikeaa, mutta jos katsomme tilannetta Yhdysvalloissa, te sanoitte, että on tärkeää oppia Yhdysvalloissa tässä asiassa. Minä olen yhtä mieltä tässä tapauksessa. Lainsäädännön tavoite Yhdysvalloissa on selkeä. Tavoitteena on puhdas ilma, Clean Air Act, ja siinä pyritään seuraamaan tilannetta. Me voisimmeko miten jotakin samanlaista lainsäädännön otsikko Euroopassa, voisiko se olla esimerkiksi puhtaat ja turvalliset autot niin, että olisi riippumatonta valvontaa ja voitaisiin niin tällä tavoin estää tällaiset tapahtumat, että voitaisiin tätä kautta myöskin edistää juuri tätä, että tapahtuu todellisuudessa tapahtuvaa päästöjuttua tai vastaavaa. Tämä on vaikea kysymys. Ehkä tämä on vähemmän kysymys, joka koskee riippumattomuutta, enemmänkin kysymys sitä, että siitä, miten täsmällistä lainsäädäntö on. Ja se, miten Yhdysvalloissa säädellään – on hyvin erilaista koko prosessi, joka nyt sitten käynnistyi Yhdysvalloissa, johtuu siitä, että lainsäädäntö on täsmällistä, joka on yhteydessä eh, siihen, että miten määräyksiä noudatetaan, niin sitä koskevia määräyksiä. Meidän pitäisi oppia tästä, lainsäädäntö pitäisi olla mahdollisimman täsmällistä ja tässä pitäisi olla myöskin yhteydessä sitten se, miten tutkitaan sitä, onko toimittu sääntöjen mukaisesti. Ja totta kai tärkeää on, että on riippumattomia instituutioita, mutta ennen kaikkea pitää olla oikeudellinen perusta, jolla tavallaan toimia. Tätä ei ole ollut. On ollut joustavuutta, ja, joka liittyy tähän NEDC. hen, Me olimme tiedä, mitä siitä seurasi. Meillä ei ollut siis riittävää oikeudellista perustaa, jonka pohjalta me tai kansallisviranomaiset voimme puuttua asiaan. Me varmastikin opimme tästä. Kiitos. Edustaja Sorinio. Muito obrigado, senhor diretor. Kiitoksia, hyvä pääjohtaja. Me olemme nyt tutkintavaliokunnassamme sellaisessa työvaiheessa, jossa edistymme jo merkittävästi, kun yritämme ymmärtää, mitä nyt on tapahtunut. Ennen kaikkea haluaisin keskittyä tulevaisuuteen. Kun ajattelen tätä tulevaisuutta ja tätä keskustelua, jota käydään päästömarkkinoiden puutteista, niin esitin tarkistuksen, jossa konkreettisesti esitän, että osittain hyödynnetään ESR niin, että voidaan ottaa tähän tieliikennesektori paremmin ja voidaan hyödyntää puhtaita teknologioita, puhtaita polttoaineita. Meidän pitäisi osa investointirahastosta käyttää tälle äärimmäisen tärkeälle sektorille. Mitä mieltä te olette siitä, että hyödynnettäisiin näitä päästölupia puhtaamman teknologian saamiseksi tieliikennesektorilla? Well, thank you very much. I think uh, your suggestion... Niin, ehdotuksenne ETS ETSn eteenpäin viemiseksi, innovaatiorahaston käyttämiseksi. Tässä on hyödyllinen asia. Herra Karins puhui tässä jo akkuista ja kierrätysjärjestelmästä ja koko tästä kierto kiertojärjestelmästä, jolla akkuja hoidetaan. Tämä oli myös erittäin hyödyllistä. Me tulemme kaikkea tätä tarkastelemaan. Meillä voisi olla noin 650 miljoonaa lupaa käytössä. Jos yhden hinta olisi 10 euroa, ei tämä ole mikään arvio, <laughs> vaan jos tämä nyt olisi tällainen keskihinta, se ei olisi liian korkea keskipitkällä väl- keskipitkällä aikavälillä, mutta täällä saataisiin tällainen 6,5 miljardin euron in, innovointi rahasto ja tällä voitaisiin ottaa huomioon, tässä voitaisiin ottaa huomioon avainteknologiaa ja ajatella vaikka akkujen kierrätystä ja uudenlaisia tapoja tuottaa ja varastoida energiaa ja sähköä, joten todella toivottaisin tervetulleeksi tällaisen. <laughs> Kun tällainen liittoutuma aina vain vahvistuu, niin kun, kun mietitään nyt vaikka akkuja ja teknologiaa ja valtaisia haasteita ja sitten kierrätystä, niin, mehän työstämme tässä kiertotalouspakettia, joten tämä täytyy nähdä kokonaisvaltaisella tavalla. Tiedän, että tieliikennesektori ei ole mukana päästökauppasektorissa, mutta Saksan parlamentti juuri hyväksyi verotuksellisia kannustimia tieliikennesektorille. Mikä on komission strategia eritoten tekee Klimassa – niin, että sähköinen liikkuminen olisi todellinen tulevaisuuden kuva. Minä toivon, että tekee klima ei tässä mielessä pitäisi ö, kiinni puhtaasti teknologisesta neutraalisuudesta. Tätä ei voida katsoa neutraalisti teknologisesti, kun kuluttajat painostavat ja teollisuus painostavat. Mikä on se strategia, jolla voitaisiin vahvistaa sähköistä liikkumista? Mm, well, I think you mentioned uh, one of the other member states uh, on... Te mainitsitte yhden jäsenvaltion, jossa käydään keskustelua kannustimista. Me olisimme oikein iloisia siitä, että saataisiin oikeanlaisia kannustimia, ei vääränlaisia. Tästä on keskusteltu aikaisemminkin. Mutta mutta ETSn kautta saadut tulot voitaisiin käyttää tähänkin. Tällä hetkellä me tutkimme sitä, voitaisiinko käyttää eh, innovaatiorahaston edeltäjän eh, varoja joistakin hankkeista, jotka eivät enää toimi, uusiin hankkeisiin, esimerkiksi eh, sähköautojen latauspisteisiin ympäri Eurooppaa kun ajaa sähköautoa, niin tiedätte, että sillä pääsee rajoitetun kilometrimäärän eteenpäin. Ja jos olisi takuu asemien määrä tiettyin välein, ei, ei tule sitä vaaraa, että jää ilman, ilman sähköä autonsa matkan varrelle. Me haluaisimme tämän tyyppisiä aloitteita viedä eteenpäin, mutta kansallisella tasolla kannustimia täytyy tarkastella uudelleen niin, että saadaan oikeat teknologiat tuonne liikenteeseen mukaan. Ja me teemme lainsäätäjien apuna työtä tässä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia näistä selityksistä. Pari kysymystä. Raskaiden lainsäädäntö viittaa näihin estostrategioihin ja velvoittaa sen, että autovalmistajien pitää tiedottaa näistä asioista. Mitä mieltä olette siitä, miten voidaan estää kevyissä ajoneuvoissa näiden estolaitteiden käyttö? Pitääkö meidän soveltaa samoja sääntöjä näihin ajoneuvoihin, ja jos ei, niin miksei? I, I, um, uh, sorry, in het Nederlands. Um, uh, uh, ik denk dat... Uh... Mielestäni nämä estolaitteet, vaikka niitä on vaikea määritellä, niin ne eivät kuulu nyt tähän lainsäädäntöön, josta puhutaan. Koska ne eivät liity nimenomaisesti hiilidioksidilainsäädäntöön. Ne on otettu esiin muussa lainsäädännössä. Ja siellä Puhutaan siitä, että näitä laittomia laitteita ei saa käyttää. Toteaisin, että näissä testisykleissä pitää luoda uusi luettelo, joka sen otetaan käyttöön, mutta siinä täytyy myöskin katsoa tätä joustavuutta uudessa lainsäädännössä ja tämä ongelma, jonka mainitsitte, sitten katoaa päiväjärjestyksestä. Sitten kysymys kahdeksan. Olette sanonut, että komissio oli tietoinen näistä päästöeroista laboratoriotesteissä ja todellisissa ajolosuhteissa. Ja sitten vuonna 2007 asetuksessa on todettu sitoumuksesta, eli komissio tarkastelee näitä testisyklejä testaus, testauksessa. Onko komissio pitänyt kiinni sitoumuksistaan? Ja tässähän on kulunut nyt pitkä aika, kun on kehitetty tätä uutta testimetodia. Wij hebben eh, zeer... Niin, me olemme kovasti tehneet työtä, emme ainoastaan muuttaaksemme tätä testisyklin perusperiaatetta, vaan myöskin näiden todellisten ajo-olosuhteiden osalta tehtyjä testejä. Mehän pitkään tiesimme, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa näitä testejä on mukautettu. Ja nyt se on otettu käyttöön Euroopassa, niin mielestäni se on suuri askel eteenpäin. Sama koskee sitten hiilioksidipäästöjä. Me olemme pyytäneet tieteellisiä neuvoja huippututkijoilta maailmasta. Ja kun tiedämme, miten tässä toimitaan, niin silloin pystymme myöskin mittaamaan kunnolla nämä todelliset ajopäästöt kevyissä ajoneuvoissa näiden hiilidioksidipäästöjen lisäksi. Kiitoksia. Ja millaisia mahdollisuuksia komissiolla on, on estääkseen tällä Dieselgate-skandaalin? Ja onko siellä ollut riittävästi mahdollisuuksia ja onko komissio toiminut liian löyhästi? niin täsmällisyys, jolla analysoidaan näitä eri päästöjä, hiilidioksidipäästöjä ja typpioksidipäästöjä, niin siellähän on joustavuutta lainsäädännössä, jota ei olisi sille saanut laittaa – ja nyt meidän täytyy se sieltä poistaa kokonaan. Ja tätä me nyt olemme tekemässä, kun kolmatta kertaa uudistamme direktiiviä. Ja olen luottavainen siihen, että komission työ on meille siinä mielessä avuksi. Ja sitten viimeinen kysymys. Reila. Kiitos puheenjohtaja. Herra Delbecke, kirjallisessa vastauksessa olette todennut, että jo pitkän aikaa olette nähneet eron CO kaksitasoissa tiellä ja testimenettelyissä, että tämä on lisääntynyt itse asiassa aikaa myöten. Ja ainoa reaktio tähän kehitykseen komissiolta, johon te olette viitannut, on se, että on tuettu sitä, että on kehitelty VLTP, että YK on tasolla vuonna 2008 2006, vuosien 2008 ja 2016 aikana. Onko jossakin vaiheessa tänä kahdeksan vuoden aikana ö, ollut sellainen tilanne, että olette kysynyt kollegoilta ö, Grow pääosastolla niin, että olisi mahdollisesti poistettu joitakin porsanreikiä testisyklistä, jotka liittyvät CO2-tasoon. Jos on tällainen kasvava ero, että et, kävikö mielessä, että voisi olla kysymys estolaitteista, jo, ja olisiko se kenties tästä syystä ai, syytä saada aikaan vaihtelua tähän testisykliin. Nyt olemme lukeneet tästä Audin e, test, estolaitteesta, joka havaitsee sen, liikkuuko ohjauspyörä testin aikana, joten voidaan huomata, että muutokset tähän itse testisykliin tekisivät tässä testissä vähemmän ennustettavan autojen valmistajille. Komissiollahan on lupa muuttaa testimenettelyä komitologia menettelyn mukaisesti, oletteko te jossain vaiheessa pyytänyt, että tällaisen ryhdyttäisiin? En muista, että olisin pyytänyt yhtään mitään muuta kuin, että mahdollisimman pikaisesti saataisiin aikaan parempi testisykli, joka on VLTP. Sillä jälleen kerran kysymys ei ole testisykleistä ja siitä, onko olemassa tällaisia testausmenetelmiä. Kysymys on siitä, mitä lainsäädäntöön on kirjattu ja mikä sen seurauksena liittyy siihen, mitä ovat määräykset, jotka koskevat lainsäädännön noudattamista. Mitä tulee sitten tähän äh, toimeenpanoon, äh, niin voidaan katsoa, että te, kaikki se, mikä nyt on näkyvissä ollut niin itsestäänselvää kuin nyt on, kun me teimme siitä e koskevaa lainsäädäntöä, me tiesimme, että oli joitakin asioita, jotka ovat hiukan auki, mutta ja me pyrimme pääsemään siksi eroon siitä mahdollisimman pikaisesti VLTP, valitettavasti vei vain lähes kymmenen vuotta äh, saada tämä äh, tulos aikaan, mutta tuon kymmenen vuoden aikana tehtiin paljon työtä. Haluaisimme varmistaa sen, että testisykli olisi parempi ja se olisi osa maailmanlaajuista järjestelmää. Se meillä nyt on, kun meillä on tällaisia YK kersimien kautta tuleita järjestelmiä, jotka eivät ole käytössä pelkästään meillä, vaan monien muidenkin toimijoiden käytössä kautta maailman, mikä on hyvä asia ei pelkästään meille, vaan myös ajatellen tulevaisuutta. Silloin me voimme varmistaa sen, että voimme saada aika parannuksia. No, mutta lyhyesti sanottuna, minäkin pahoittelen sitä, että me kahdeksan vuotta kehittää tämä asia, mutta emme nyt kahdeksan vuotta istuneet kädet sylissä. Me teimme paljon työtä testisyklin muuttamiseksi niin, että se myöskin isotettiin uuteen lainsäädäntöön. Jo käsittääkseni se on nyt valmista lähes tulkoon, koska me loppuvaiheessa lainsäädännössä niitä saamme vielä VLTPn perustaksi tulevaisuuden, tulevaisuuden työlle. Thank you very much. Kiitokset. Lämpimät kiitokset teille, herra Delbeke. Kiitoksia, että olitte täällä ja vastasitte avoimesti kysymyksiimme. Meillä on määräaika muille kirjallisille kysymyksille eli 11 marraskuuta. Ja sitten lopuksi vielä seuraava kokous on ensi maanantaina 14. marraskuuta. Daniel Kaljehe on täällä ja Karl Falkenberg. Ja nämä nimet tulivat tänään yö esille. Eli nähdään ensi viikolla. Kiitos ja hyvää lounastaukoa.